send, once I had sent you the mail. That was lovely. Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Kollegat, pyydän teitä istumaan. Istunto jatkuu. Eilen meillä oli aika tiukka aikataulu tämän päivän kokous on myös työntäyteinen pitkän aikaa. Huhun mukaan me kokoonnumme myös huomenna ja torstaina, mutta näin ei ole. Budjettivaliokunta ei kokousta, ei huomenna eikä torstainakaan. Nyt sitten annan puheenvuoron esi- yleisesittelijälle yleistä, yleistä talousarviosta. Dans deux minutes. Bien. Eh bien, préparez-vous. Niin, kohta voitte kuunnella siis Jens Geiriä, yleisesittelijämme. Kokouksessa, jossa Rova Gorjeva e- e- esitteli budjetin suuret linjat, varsin tiukka budjetti, koska komissio piti tarvitsi kuusi lisäviikkoa viedäkseen esityksen loppuun. Ja esittely lykättiin toukokuulta kesäkuun loppuun. Ensimmäinen keskustelu asiasta oli neljäs heinäkuuta ja tällä välin yleisesittelijä on laatinut suosituksen, josta eilen keskusteltiin koordinaattoreiden kokouksessa ensimmäistä kertaa. Ja tänä aamuna yleisesittelijämme tulee kertomaan varmasti myös siitä, mitä eilen puhuttiin. Yritin nyt tässä hän täyttää tätä aukkoa. Jos joku muu haluaa puheenvuoron, niin olkaa hyvä. Tässä johdannoksi otetaan puheenvuoroja. Mutta nyt Herra Kaija saapuukin sieltä. Ja hän kertoo Tärkeimmät kohdat tästä luonnoksesta on, joka välitetään neuvostolle ja jossa tavallaan myös painostetaan neuvostoa. Neuvosto varmaan tulee ymmärtämään, että parlamentin odotukset ovat ehdottoman tärkeitä, jotta kriisi vältetään, niin neuvoston kannattaa todellakin ottaa meidän vaateemme huomioon. Olkaa hyvä, yleisesittelijä. Dank, eh, Herr Präsident. Wir Kiitoksia, puheenjohtaja. Jatkamme tässä keskustelua, joka eilen käytiin koordinaattoreiden kesken. Te tiedätte tästä talousarviomenettelyn asiasta ja missä tilanteessa tällä hetkellä olemme. Ja normaalisti viime täysistunnossa antanut tästä neuvottelumandaatin, joka sitten olisi tänä viikonloppuna. Ja näin voisimme keskustella sitten muiden toimielinten kanssa, mikä meidän kantamme on komission talousarvioehdotukseen. Talousarviomenettelyä on lykätty, joten käytetään vuonna 2014 menettelyä nyt sitten tässä hyväksyä kun, hyväksynnässä kun silloinkin talousarviot annettiin myöhässä. Ja nyt neuvosto sitten antoi oman kantansa aika äsken vasta. Ja tämän jälkeen sitten käydään kolmikantaa neuvottelu, joka on sitten syyskuun alussa, eli tästä myöhäiskesää siis, se eikä niinkään mitään kevättä enää ja me emme voi sitten antaa mennään tähän toimivaltuuksia, vaan jatketaan kuitenkin 14kin tehtiin. Me lähetämme tästä sitten suosituskirjeen, letter of recommendation, muille toimielimille, jossa olemme antaneet tiedotuksen. Ja tätä suosituskirhettä sitten täydennetään valiokuntien lausunnoilla. Jose Manuel Fernandes esitti sen tärkeän kysymyksen, että eikö tämä pitäisi ehkä vaikka nostaa sitten työasiakirjan arvoon, jotta äh, sillä olisi hieman enemmän toimielin kentässä merkitystä. Ja sillä olisi myöskin parlamentin äh, numero. No en tietenkään haluaa tämän asiakirjan merkitystä mitenkään vähetellä, mutta olen lähettänyt kirjeen nimissäni, josta keskustelinkin eilen vielä ensimmäistä kertaa koordinaattorin kanssa. Ja tämä kirjo, kirje siis Letter of Recommendation. Siinä ei ole mitään uusia poliittisia asioita sinänsä. Sen pohjalta, mitä maaliskuussa on päätetty. Siis tämä on siinä mukana. Eli kaikki ne asiat, mitä on silloin päätetty, ne ovat mukana tässä. Tietenkin täydennettynä sitten niillä todellisilla luvuilla ja poliittisilla lausumilla, jotka koskevat vuotta 2017. Ja ne suuntaviivat, jotka silloin sovimme, me päätimme niiden pohjalta, että että vaikka pakolaiskriisi tarpeelliset varat, niitä ei saisi vähentää huomattavasti, ja näin on tapahtunutkin. Ja komission kanssa tästä keskustelimme jo valiokunnassa. Eli kolme ja neljä kohtia sitten nostetaan ja käyttää myöskin nämä kaikki mahdolliset marginaalit tässä hyväksi, että voidaan käyttää erityisvälineitä sen eteen, että voidaan tähän siirtää varoja muualta. Ja sen lisäksi tästä keskustellaan, että myöskin otsake yksi, se voitaisiin mobilisoida tähän mukaan. Ja tietenkin pakolaiskriisissä ei saa unohtaa sitä, että kyllä pakolaiskriisissä pitää toimia, se on iso asia. Ja tarvitaan myöskin tämän kautta kasvua, työllisyyttä. Eli tässä kyllä otsake yksi on ihan oikea paikka. Tietenkin pitää miettiä sitä, mitkä välineet ovat ensisijaisia ja mitkä eivät ehkä olisi niin ensisijaisia. Mutta tämä on myös sitten vähän pienemmässä roolissa suosituskirjeessä – että pyritään kuitenkin tarpeeksi tukemaan kasvua ja työpaikkoja. Ja nämä yksityiskohdat sittenkin määritellään kyllä äänestyksessä myöhemmin. Ja määrittelimme, että yksi B-kohdassa, kohdassa on vähennetty maksumäärärahoja, joten mietimme sitä, että eikö tämä ehkä sitten kun ajatellaan, että meidän maksukriisimme talousarvioosalta? on jo vähän jaksanut elämään, eikö tämä haittaisi meitä. Ja pitäisi käydä keskustelua komission kanssa siitä, että mitä tehdään tässä. Katsotaan ehkä näitä alkaneita tai vielä alkaneita operatiivisia ohjelmia, miten niitä voidaan sitten perustella. Ja eilen koordinaattorinen kesken, ei meillä oikeastaan mitään ristiriitaa ollut siellä, me keskustelimme kyllä, mielipiteen eroja kyllä tuli esille siellä, jotka esittivät selkeästi sen, että mitä meidän pitää tehdä EFSin osalta. Ja ettei pelkästään tämä talo, vaan myöskin komissio on tehnyt huolen, on vähän huolissaan siitä, että miten tämä hyväksytty lisäys työllisyys- ja kasvuprojektiin – miten pitää voidaan pitää kiinni näistä kaikista lupauksista, mitä siihen on tehty. Ja tämä oli EFSin kanssa tehdyssä keskustelussa esillä. Tässä on kyseessä ne 8 miljardia euroa, jotka pitäisi ottaa mukaan takuusummana EFSin. Ja tästä kahdeksasta miljardista on vasta 3,38 mobilisoitu, joten tarvitaan vielä lisää varoja ja vahvistusta tähän. Ja siltä taustalta, että meidän pitäisi oikeastaan myöskin verkkojen Eurooppa-välinettä ja horisontti 2020 välinettä käyttää järkevällä tavalla työllisyys- ja kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Niin meidän kantamme täällä talossa oli se, että pyrittäisiin EPSin osalta näitä välineitä välttämään. Ja tällä linjalla jatkamme eteenpäin. Sen lisäksi meillä oli myös tässä kirjeessä monia muita asioita, jotka liittyvät tämänhetkiseen talousarvioesitykseen ja luonnokseen. Vain muutamia esille ottaen nämä tunnetut kannat siis. Meillä me puhuimme eh, maksukriisistä. Me puhuimme rahoitusvälineiden tilanteesta, joka ei välttämättä ole ihan sellainen niin tyydyttävä kuin parlamentti sen toivoisi olevan. Ja tältä pohjalta kerroimme myöskin meidän huolenaiheemme siitä, että rahoitusvälineiden käyttö saattaa johtaa siihen, että talousarvio muuttaa myöskin poliittista luonnettaan, että pitäisi ehkä näistä lisämaksuista siirtyä poispäin. Ja näiden välineiden käyttö muilla poliittisilla alueilla että näitä, näillä ei voi poliittisesti kovin paljon saavuttaa. Ja tämän arvostus kärsii tästä. Ja sitten ikävä kyllä minun piti poistua tästä kuulemistilaisuudesta vähän aikaisemmin, koska minun pitää käydä myös kaikissa valiokunnissa kuulemassa heitä ja kollegoita siellä. Ja kuulemistilaisuudessa käytiin juuri keskustelua talousarvio, talousarvion muodosta – ja kun olen usein ja paljon ollut talousarvion valvontavaliokunnassa mukana, niin tietenkin tiedän asioista jonkun verran. Ja oli mielenkiintoista nähdä, että eurooppalaisen tutkimusyhteisön kollegat ottivat juuri esille tämän asian. Että hyvä parlamentti, me voimme kyllä puhua mielellämme talousarviojärjestelyistä, mutta se, mikä täällä tehdään – täällä siirtyminen näistä lisämaksuista välineisiin, niin tämä on sellainen asia, että joka huolestuttaa tutkimusyhteisöä Euroopassa. koska näistä, tästä lisämaksuista, näistä maksuista, granteista siis, hyvin riippuvaisia. Ja tietenkin tietyllä alueella tällä ei välttämättä ehkä ole kovinkaan siunaavaa vaikutusta. Se on vain vähän toisenlainen talousarvion järjestely. Ja minusta kyllä talousarviovaliokunta on kyllä viisas, jos eivät katso näiden välineiden käyttöä, ei, ei pelkästään niiden hyödyllisyyden tai käytännöllisyyden kannalta, vaan ja myöskin pelkästään niiden vivutuksen pohjalta, eikä ei pelkästään teknisesti ja tekniseltä kantilta asiat tarkasteltaisi, vaan miettäisin sitä, että, että kyseessä ovat toisenlaiset välineet talousarvion toteuttamiseksi. Ja, ja näillä välineillä saattaa olla erityisiä haittoja siinä vaiheessa, kun maksuja vähennetään. Ja silloin myöskin tiettyjä poliittiset tavoitteet voivat kärsiä. Ja tämä pitää pitää mielessä. Ja muistakaamme, että jäsenvaltiot viime kertaisen keskipitkän aikavälin, aikavälin rahoituspuitteiden keskustelussa haluavat tämän asian ottaa vähän siinä mielessä esille, että, että nämä ettomaksajat totesivat, että kyllä, maksetaan vähemmän Euroopan unionin talousarvioon, mutta käyttäisi järkevämmin, koska meillä on nämä tällaiset rahoitusvälineet käytössämme. Ja siltä pohjalta, että kun puhuimme sitten aikaisemmin tästä keskipitkän rahoituspuitteista, niin tietenkin tältä pohjalta meidän pitää sitten myöskin itse miettiä argumentteja sen eteen, että miten nämä rahoitusvälineet oikein sitten loppujen lopuksi toimivat. Onko jotain poliittisia tai teknisiä rajoituksia näissä välineissä? Tätä varmaan kannattaisi katsoa myös tässä yhteydessä. Tässä näin lyhyesti yhteenvedettynä tämän suosituskirjeen sisältö, jonka nyt halusin kertoa valiokunnan jäsenille. Ja nyt odotan innolla teidän kommentteja tähän. Kiitoksia esittelijä näistä tiedoista. Seura 10.30 Maria Monti tulee paikalta aikaan aika vähän, ja nyt annan puheenvuoron herra Taraonille. Herra Vuon kuitenkin ensin. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I thank the rapporteur for this. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle alustuksesta ja kirjeehdotuksesta. No minulla ei ole aluevaliokunnan mielipidettä tähän talousarvioon. Me keskitymme otsakkeeseen 1b ja meitä aivan erityisesti huolestuttaa 22,3 prosentin leikkaus otsakkeeseen. Ja me tietenkin odotamme, että jokaisen ohjelmakauden alussa täytäntöönpano on hidasta, koska on hankalaa ja hidasta saada nämä sopimukset toimimaan. Ja on vie aikaa ennen kuin päästään projektiihin kiinni, mutta ensi vuonna me olemme tämänhetkisen ohjelman puolessa välissä ja voisi odottaa, että projekteja on, joita on hyväksytty, niiden vauhti kiihtyisi meidän täytyisi olla nyt jo aivan täydessä vauhdissa. Ja sen sijaan, että tähän otsakkeeseen 1b tehdään näin suuri leikkaus, tämä on ongelmallinen. Otan huomioon esittelijän huolen siitä, että meidän tulisi sanoa neuvostolle, että tätä ei tule enää leikata entisestään. Tätä tuemme. Komission kanssa olemme keskustelleet ja komissio on sitä mieltä, että tämä määrä on riittävä. Minulla on sellainen olo, että tämä summa ei ole riittävä. Eli meidän tulisi saada tämä lausunto komissiolta kirjallisesti, koska tämä saattaa tarkoittaa sitä, että meillä ei otsakkeeseen 1b ole riittävästi varoja ensi vuonna. Yes, good morning. Huomenta. Kiitoksia kovasti ensinnäkin esittelijä tästä työstä hyvin rakentavassa hengessä kaiken kaikkiaan koko kautta linjan eri palavereissa. Muutama pikainen havainto tästä asiakirjasta ja ryhmäni kantani komission talousarvioehdotukseen. Ensinnäkin 2017 budjettia hyväksytään samaa, saman samaan syssyyn kuin MRR, MRK uusitaan meidän ja nämä tietysti rahoituskehyksen uudistukset pitää toteuttaa pahemmitta viivästyksittä, ei kuitenkin uhraamatta ensi vuoden talousarvion hyväksymisaikatauluakaan. Muutama havainto, tai sikäli olemme siis esittelen kanssa samalla linjalla. Frankin totesi, minuakin hämmit, hämmä, hämmästytti tämä 23 prosentin maksusitoumusvähennys 1b-kohdassa komissaari aikoinaan, kun sen eh-, eh-, ehdotuksen meille esitteli, tästä tähän jo kiinnitin huomioon ensinnäkin 2007-2013 äh, äh, kaudelta peri, periytyneitä maksu, maksuja hyödyntää nyt erityisesti, koska äh, eri projektit toteutuvat vauhdilla ensi vuonna, niin mikä edellyttäisi kyllä lisätietoja komissiolta tältä osin Äh, toimielinten välisessä kokouksessa suuskyn alussa näistä maksuista maksatuksista, niin saamme varmaan selvyyttä asiaan, kunhan ei, kunhan ei jää sitten taas tai ryhdy taas muodostumaan sellaista jälkeen jääneisyyttä. Meidän pitää myöskin sitten mobilisoida äh, tämän äh, hätärahoituksen järjestelyvarat ei, ajatellaan vaikkapa kolmos kohdan katojen nosto. Se on varmaan välttämätöntä, vaikka ei toivottavaa. Kasvu, työpaikat, innovaatiot ovat, innova- ovat meidän poliittisen ryhmämme pääkohtia, mitä pidämme niitä tärkeinä asiakirjat. Tältäkin osin on rohkaiseva koska ähm, määrärahat näyttäisivät hiukan olevan kasvussa näillä sektoreilla, mikä on selkeä signaali Euroopan PK-sektorille, että, että mekin tässä yritämme parhaamme työpaikkojen lisä, lisäämiseksi. Sitten muutama äh, sana, sana vielä äh, tästä strategiakehityksestä. Äh, kehityksestä. Tässä on tällaista additionaliteettia jonkun verran mukana, mutta varmaan tarvitaan enemmän tarvitaan komissiolta lisää tietoa, joka sitten on luvassa loppuvuodesta saadaksemme lisää selvyyttä. <clears throat> Myöskin investointipankin selvitykset periytyvät vuodelta 2015. Ja olemme voineet havaita, että talous on jonkin verran kasvanut, vaikkakin tarvetta enempäänkin on. Odotamme äh, komissiolta lisää selvityksiä. On selvää, että nämä äh, Horizon 20, Horizon 2020 leikkaukset ovat väistämättömät, jos äh, niitä ei saada rahoitetuksi, se on ihan selväksi, vaikka sitten näitä hätävaroja lisättäisenkin kaksi ja neljä pääluokissa meidän pitää ottaa huomioon, jos kohdassa kaksi, pääluokassa kaksi maatalous, jos on, siinä on sen verran klappia, että voitaisiin kenties sitten sieltä kaivaa jotain äh, hätäapurahoja. <clears throat> Muuten olemme aika pitkälle samaa mieltä esittelijän tai esittelijöiden kannan kanssa äh, kattoa äh, on nostettava tarkistusta ylöspäin. Kohdassa äh, kolme on tietysti lisää, lisää kuluja, jotka johtuvat lähinnä Euroopan raja- ja rannikkovartiossa viraston perustamisesta. perustamisesta. Monsieur le Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhyesti. Ensinnäkin todellakin yksi b otsakkeessa ei pidä unohtaa sitä, että kohesiorahastot eivät ole pelkästään – rahoittamaan solidaarisuutta, vaan tällä tavalla voidaan myös investoida merkittävällä tavalla. Ja usein tämä unohtuu. Nyt sen sitten, kun esiriä on toteutettu, unohdetaan, että nämäkin varat usein menevät investointeihin jopa suuremmassa määrin ehkä kuin tämä esirväline ja sen varat. Joten todellakin maksujen vähentyminen ja viiv- maksuviipet, joita nyt on olemassa, niin tämä ei kyllä oikein nyt sovi tilanteessa. Sitten otsakkeesta kaksi nopeasti 50 prosenttia on, markkinaalista on käytetty maatalousvaroja tässä epäilymme kuitenkin jossakin määrin, että tämä marginaalin käyttöönotto maataloudessa, kun on moninaisia kriisejä, kriisejä meneillään, se, tässä ei saada mitenkään haitata edunsaajien toimintaa. Kiitos samaan henkeen. Me emme voi hyväksyä sitä, että maksumäärärahoja leikataan yli 22 prosentilla, koska alueilla on odotuksia. Tämä on yhteys Euroopan ja alueiden välillä ja kohesiorahaston välillä. Sunnuntaina olin äh, François Hollandin kanssa äh, avaamassa uutta jakelukeskusta ja me painotimme sitä, kuinka suuri merkitys äh, eurooppalaisella rahoituksella on. Eli tämä todellakin on se liima alueiden ja Euroopan unionin välillä ja sitä ei tule heikentää. Muistan kyllä, että on ollut kaikenlaisia menettelyjä, jotta maksuja on viivästetty. Tämä on byrokratiaongelma, koko se byrokratia, joka eurooppalaisten rahastojen taustalta löytyy. Se hidastaa asioiden hoitoa ja on johtanut siihen, että meillä on tänä päivänä viivästyksiä maksuissa ja tämä on vakavaa asia. Eli meidän täytyy löytää ratkaisuja, jotta menettelyjä voidaan yksinkertaistaa. Sitten horisontti 2020 No, tässä ei myöskään voida sallia sitä, että että viivästään asioita, koska Euroopan unionin velvollisuutena on tukea tutkijoita. Kiitoksia, edustaja Dupré. Äh, merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Sallikaa minun ensin muistuttaa siitä, mitä eilen sanoin, koska mielestäni tämä on tärkeä asia, kun ajatellaan yleistä mielipidettä kaikki määrärahapyönnöt, vaikka ne olisivat kuinka perusteltuja, ja, ja minä tuen tätä, tätä otsakkeelle kolme ja neljä. Tiet, nämä menot hyödyttävät EUta myös EUn ulkopuolella, myös muita kuin EUn kansalaisia, mistä tätä voitaisiin korjata. Ja vielä tässä on tarkoitus kohdentaa varat EU-kansalaisiin, ja tällä saralla meidän pitäisi saada käyttöön kolme prioriteettia, tukea investointeja tämän takia. Olimme hiukan eri mieltä esittelijän kanssa. Nyt varmasti ollaan oikealla tiellä ja löydetään tähän kyllä ratkaisusten toiseksi tuen pk-yrityksiä, jotka ovat riippuvaisia esiristä, ja sitten nuoret vielä. Yksi ehdottomista prioriteeteista tässä talousarviossa on, talousarviossa on nuoriso, samoin Erasmus Plus, ja tähän voidaan myötä vaikuttaa ihan suoraankin. Nuorisotyöllisyys on tärkeä kysymys. 1A ja 1B ovat tärkeitä meille. Tarkistuksia tullaan tekemään otsakkeesta kaksi. Kollegani tekee niitä. On aivan selvää, että otsakkeessa kaksi siellä täytyy olla tilaa sille, että viljelijät voivat selvitä tästä tilanteesta ja voidaan valmi- selvitä tästä kriisistä, joka vallitsee tietyllä maatalouden sektorilla. Sitten kolmanneksi haluaisin, että me keskustelisimme vakavissamme maksujen hoitamisesta. Nyt on kolme vuotta kulunut, kun on neuvoteltu budjetista ja on korostettu maksupuolta ja laitetaan niin kuin parlamentoisen vastuussa maksujen maksamisesta – me käytämme paljon tähän aikaa neuvottelussamme ja miten käytämme määrärahoja. Ja tämän ei pitäisi olla edes mikään ongelma. Olen hiukan nyt väsynyt siihen toistelun, että olemme käyttäneet neuvottelut komission neuvoston kanssa siihen, että puhumme maksuproblematiikasta yksi A ja B-stä on vähennetty 20 prosentilla A-kohdalla joko komissio tiedä, mitä se tekee, tai sitten se toimii vastuullisesti ja tekee laskelmansa oikein ja voi todeta, millä tavalla pärjätään. Mitä ei kuitenkaan ole tehty, että voitaisiin muuttaa näitä rakenteellisia ongelmia maksuissa, joten tällä kaudella jälleen kerran tulee näitä maksuviivästymisiä olemaan. En halua käyttää aikaa niin vuodesta toiseen tappelemaan neuvoston ja komission kanssa. Antakaa nyt meille rahaa. Eihän nämä, eihän nämä rahat meille tule. Haluan, että tämä tulee selväksi minä käännyn tässä myös komission puolen, enkä halua puhua enää maksuongelmista, vaan prioriteeteista, joita me haluamme rahoittaa ja haluamme tuloksia. Ja jos komissio on epäonnistunut arvioinnissaan, niin sitten se tekee sopivat tar- ehdotukset budjettikauden aikana, ja me olemme kyllä solidaarisia ja yritämme löytää keinoin toimia neuvoston kanssa, mutta anna tässä viestin nyt teille kaikilla. Lopetetaan se, että yksipuolista keskitytään maksuihin. Eihän se ole meidän ongelmamme, se on EU-toimielinten ongelma. Jos komissio on erehtynyt, sen pitää korjata toimensa. Niin, meillä oli siis puoli tuntia tätä keskustelua varten ja olisi pitänyt olla mukana myös keskustelu muista pääluokista. Meillä oli vielä neljä puhujaa listalla. Yleistä talousarvista Pyytäisin teitä nyt puhumaan lyhyesti herra Manka seuraavaksi. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että meidän pitää mobilisoida enemmän resursseja myöskin esiriä varten. Ja että esiristä todellakin tulee tehokas, joka hoitaa hommansa eikä se sittenkään korvaa kohesiorahastoa. No, meillä on nyt maksukriisi ja sitten se tapa, millä me pyrimme tähän vastaamaan, on se, että me mietimme täyttöönpanoa, mutta todellakin tarvitsemme nyt täytäntöönpanoa näissä asioissa. Ja mikä on myös tärkeää, on antaa PK-yrityksille varoja Eli pankkilainoja pitää taata se, että heillä on tarpeeksi pääomaa saatavissa. Meidän pitää löytää heille vaihtoehtoisia resursseja, eli niille pk-yrityksille, jotka tarvitsevat pankkilainoja, mutta joita ei ole tarpeeksi saatavilla tällä hetkellä. Ja pankkiunioni pitää myöskin viedä loppuun rahoitusvakauden vuoksi. Meidän pitää vähentää pankkisektorin riskejä. Me tulemme myöskin keskustelemaan omista varoistamme. Jos me haluamme vakaan budjetin, niin emme voi jäädä niin pahasti jälkeen kuin me tällä hetkellä jääneet. Me olemme käyneet tätä keskustelua omista varoista jo pitkän aikaa, ja meidän olisi pitänyt päättää tämä asian käsittely. Ja näyttää siltä, että emme voi enää tässä viivästyä enempää, koska meillä ei ole tarpeeksi tietoa. Kiitoksia. Edustaja Fernandes, lyhyesti. Le rapporteur. Haluaisin kiittää esittelijää. Ymmärrän hyvin sen, mitä Gérard Depré sanoi. Meidän ei tule painottaa maksuja parlamentin prioriteettina, vaan ne täytyy käsitellä poliittisesti, mutta mutta meillä täytyy olla ennaltaehkäisevä asenne. Meidän täytyy vaatia komissiolta vastuunottamista. Asiakirjasta tulisi löytyä asia, jota olemme pyytäneet jo monta kertaa ja josta kaikki poliittiset ryhmät ovat samaa mieltä. Me haluamme maksusuunnitelman, joka menee vuoteen 2020 saakka. Tämä on vaatimus, jota me emme voi unohtaa. Se on tapa saada komissio ottamaan vastuuta maksamisessa ja sitoumusten maksamisessa. Kiitoksia. Eilen kuuntelimme edestä tutkijaa. Hän sanoi, että hän oli odottanut maksua jo vuoden ajan, koska häneltä puuttui yksi asiakirja. Komissio käytti tätä hyväkseen eikä maksanut. Edustaja Mirjala. Vielä pikaisemmin. Olen ihan samalla linjoilla kuin kollegat eh, ajatellen vaikka tätä nuorisotyöttömyyskysymystä. Kannattaisi eh, olla eh, kiinnittämättä liikaa huomiota näihin turvallisuustoimiin. Dupryn kanssa löytämällä siitä, siitä huolesta, mitä hän totesi näistä maksatuksista. Kantantaisi tietysti jotain vastuuta ottaa kantaaksemme. Saattaa muuten hiukan sot, sotkea keskustelua poliittisista päämääristämme ja prioriteetistamme, erityisesti monivuotista rahoituskehitystä kehystä koskevaa keskustelua. Ei, ei kannata tätä tietenkään haudata maton alle, mutta puhua e-, e-, e-, edeltä varovaisin sanankäänteen, jos ajatellaan maksusuunnitelmaa 2020 asti. Kiitoksia Margal. Kiitos puheenjohtaja lyhyesti. Mielestäni Margalin mietintö on hyödyllinen, varsinkin koska siinä sen avulla voidaan mitata aikaisempia kantoja, miten ne suhteutuvat liittyvät monivuotiseen rahoituskehykseen ja voin verrata tätä asiakirjaa komission alkuperäisen ehdotuksen. Tässä on menty eteenpäin. Nyt keskustelemme enemmän poliittisesti kuin teknisesti. Puhutaan uusista tavoitteista, prioriteeteista, budjettikapasiteetista, välttämättömyyksistä, jotka pitää toteuttaa olemme vaatineet näitä kovaäänisesti ja mitä lisäarvoa tietenkin tulee talousarviosta. Tällä on erityistä merkitystä tänä vuonna mielestäni. Sitten maksumäärärahoista haluaisin sanoa, että varmasti voimme kaikki sopia tästä asiasta ja ilmaista parlamenttina huolemme asiasta ja vaatimuksemme asian korjaamisesta, mutta on aivan selvää, että tämä kysymys, maksuviipeet, koskevat toisaalta komissiota, mutta aivan erityisesti myös jäsenvaltioita, kun ajatellaan niiden kykyä viedä eteenpäin ohjelmia, sitoumuksia, joihin on ryhdytty ja tarkoitus olisi käyttää talousarvion varoja tähän. Meidän pitäisi kuunnella, miten budjettia on laadittu. Tähän on tässä on käyttö tavallaan riittämätöntä suunnittelua hyväksi. Meillä on valtavasti kysymyksiä eri alueilla. Minä vaadin, että talousarviota tarkistetaan eikä vain etukäteen. Ja pitää ottaa huomioon Erasmus, nuorisohanke, ESIR, ilmastonmuutos, emme ole puhuneet siitä, mutta siitä pitää puhua, tarvitaan varoja. Tässä on ristiriita komission ehdotukseen ja sen oman ilmasto-ohjelman välillä, jos, mitä siellä vaaditaan. On, halutaan, että käytäisiin tietty osuus ilmastonmuutokseen. Ja sitten tietenkin maahanmuutto- tai muuttoliikekysymys. kysymys ja sitten pyydetään lisäyksiä yksi A-han, b ja kolmos, kolmosen ovat monimutkaisia kysymyksiä, mutta meidän pitäisi kuitenkin määritellä parlamentin kantamme. Meidän pitäisi pystyä vastaamaan asiasta myös kansalaisten edessä, eikä vain poliitikkojen edessä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää lämpimästi teidän työstä. Monissa asioissa olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan ja minun ryhmäni voi suurimmassa osassa tukea näitä kohtia. Mutta yhtä asiaa haluaisin vielä painottaa. En ole sitä mieltä, kun täällä muutama totesivat, että tässä olisi komission ongelma kyseessä, jos eh, unionin talousarviossa on määrärahojen ja sitoumusten välillä suuri ero ja, ja määrärahojen osalta. Tämä on tietenkin ongelma, myös parlamentissa, koska mehän myös päätämme talousarviosta. Emme voi todeta, että tämä ei koskisi mitenkään meitä. Ja haluaisin huomauttaa, että ilman muuta meillä on sitten kaksi mahdollisuutta täyttää tämä aukko. Ja tietenkin täällä puhutaan aina pelkästään maksumäärärahojen korottamisesta ja vähennet, mutta voitaisiin myöskin sitoumuksia vähentää. Tämä on ehkä toinen mahdollisuus. Ymmärrän kyllä, että täällä on tietyt enemmistöt, ja olisi niin hyvä, että saisimme tämän aikaiseksi, mutta jos emme onnistu tässä, niin voisi olla sanoa, että maksi, maksumääräsitoumukset, niitä voitaisiin korottaa, ja jotta voidaan sitten nämä todellakin toteuttaa. Tämä on myös meidän vastuullamme. Minun mielestäni niiden yksityiskohtien lisäksi vaikka tässä on yksityiskohdissa paljon, paljon oikein, me unohdan vähän nämä suuret linjat. Ja kollega Skyjar täällä totesikin jo, jo useamman kerran, että meidän pitää löytää korvaava taso niille maksuille, joita EU pitäisi tehdä. Koska muuten meillä on aina tämä aukko olemassa. Ja tämä tietenkin myöskään ei tyydytä kansalaisiamme. Euh, Jens Geijer, très brièvement. Geijer, ihan lyhyesti loppusanat. Vielen Dank für die ähm, Kiitoksia näistä rakentavista kommenteista kautta linjan. Olen iloinen kuullessani, että yksityiskohdat, äh, vaikka ovat, ollaankin hiukan eri linjoilla, niin ne on noin ylisummaan talousarviosta. Ajatukset ovat aika lailla samansuuntaiset joka puolella pu- puoluekenttää. Yhteen seikkaan haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota äh, mitä juuri äsken todettiin. Eli että, että huolta kannattaa kantaa siitä, että me, ellei me nyt sitten tee selkeää äh, tavoitetta äh, rahoituskehityksen muutoksen ja sitten tämän ylipäätänsä talousarvion suuntaviivojen eh, tai niistä sopimisen kanssa, jos ei sitä kytkös ole selvä, sillä sitten jäsenmaille eh, eh, saattaa jäädä sellainen kuva, ettei tästä talousarvio toiminnasta ole varsinaista iloa kenellekään. Jos tietysti instituutioina pitää tehdä enemmän yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sarallakin, siitäkin olemme enimmäkseen yhtä mieltä. Täytyy yksimielisyyttä tietysti on, että kustannuksiin on osallistuttava. Sen sijaan epäselvyyttä on siitä, mistä ne rahat kaivetaan tähän, tähän rahoitukseen. Selvähän on, että tämä talousarvio on alirahoitettu. Se on siitä, ei liene myöskään epäselvyyttä kenenkään parissa. Tämä tietysti johtuu näistä poliittisista välttämättömyydestä, että me tämä, tätä kyseenalaistamme, että meidän pitää sitten tähän lanseerata uusi teema tähän koko keskusteluun tästä eurooppalaisesta talousarviosta, koko EUn talousarviosta budjettivaliokunta voisi nyt selvästi sanoa, että jos jäsenmaat ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että euron pitää enemmän panostaa tähän yhteisen puolustus- ja puolustuspolitiikkaan, niin sitten jatkamme siltä pohjalta. Muuten ei tästä tule mitään. Kiitoksia. Tarant muut pääluokat. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minun vastuualueeni on ollut raportoida muista osastoista. Ja kuten tiedätte, 1, 2, 3, 4, 5, 7 instituutiota. Ja yhteensä siinä puhutaan 1,4 miljardista eurosta, eli ei isosta summasta, mutta haluaisin ottaa esille pienempiä ongelmia, jotka täytyy ratkaista menettelyn aikana, joka siis käynnistyy syksyllä henkilöstöhallintokaaviot alueiden komitealle ja talous- ja sosiaalikomitealle, ne ovat olleet huolenaihe, jos sitä verrataan parlamentin henkilöstöhallintokaavioon. Tällä on vaikutuksia näiden toimielinten talousarvioihin, koska ne ovat niitä ainoita, joihin komissio on kohdistanut leikkauksia. Ja tällä on epäsuoria vaikutuksia parlamentin talousarvioon. Minun mielestäni olisi ollut helpompi keskustella näistä ajallaan, eikä siinä vaiheessa, kun talousarvio luonnos esitellään, koska nyt sitten täytyy mukautuksia tehdä oikaisukirjelmien kautta sen sijaan, että asia olisi hoidettu normaalissa talousarviomenettelyssä. Toiseksi, kun puhutaan tuomioistuimesta, Minun mielestäni olisi tehokkaampaa, jos käännösosastolle annettaisiin lisää virkoja sen sijaan, että ulkoistettaisiin aika monimutkaisten juridisten tekstien kääntäminen. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten me tarkastelemme eri politiikkoja eri toimielimissä, joissakin ulkoistetaan ja sitten toisaalta toisaalla sisäistetään. Mutta joka tapauksessa olen suht luottavainen sen suhteen, että sopivat ratkaisut löydetään tulevissa keskusteluissa. Ja odotan innolla sitä, mitä kollegoilla on näistä asioista sanottavana. Merci. Kiitoksia. Edustaja Manka. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijä. Olen samaa mieltä hänen loppupäätelmistään vielä pari kommenttia vain. Viimeisen viiden vuoden ajan olemme vähentäneet henkilöstöä 2500 EU-toimielmissä, siis noin 5 prosenttia vähemmän. Uskon, että, että komission pitäisi tarttua tähän ilmiöön. Työntakustuomioistuin vähentää henkilöstön määräysten ulkoista nämä samat henkilöt tavallaan, ottaa heidät sopimuksella. Meidän pitäisi ottaa huomioon EU-toimijoiden uskottavuus. Meidän pitää päättää, toimimmeko jatkossakin näin vai haluammeko todella toimia niin kuin pitäisi. Sitten toinen kommentti niin liittyy Euroopan parlamenttiin. Olemme aina sanoneet, että budjettia on yliarvioita. Nyt vain siirretään rahoja eteenpäin. Viime vuonnakin sanoimme, että indeksiprosentti olisi, indeksi olisi alemmalla tasolla kuin odotettiin, ja sama on nyt sitten voitu vahvistaa täällä Euroopan parlamentissa indeksejä oli yliarvioitu. Meidän pitäisi nyt olla vakavissamme, kun laadimme omaa talousarviotamme niin, että voimme synnyttää luottamusta toimilta kohtaan. Puheenvuoro. Euh, hyvin lyhyesti. Haluaisin vain sanoa, että olen samaa mieltä niistä kommenteista, joita Tarant teki tuomioistuimesta. Ja Mankka sitten sanoi sen, mitä minä aioin sanoa tulkkien ei-ulkoistamisesta – ja sitten alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea. Minä haluaisin painottaa sitä täysin olennaista roolia, joka näillä kaikilla toimielime, molemmilla toimielimillä on. Itse olen ollut alueiden komitean jäsen ja tiedän, kuinka tärkeitä, tärkeinä alueet näitä pitävät ja meidän tulisi tarkastella tätä suurella mielenkiinnolla ja olen samaa mieltä Taranin kanssa siitä huolenaiheesta, joka meillä voi olla sen suhteen, että näiden määräraha on leikattu. Siis haluan vielä kiittää tästä erinomaisesta kattavasta työstä, jota esittelijät Gaier Tarand ovat tehneet pysymme täällä paikalla. Nyt kohta käydään vaikeaa kamppailua neuvoston kanssa ja ensimmäiset kertaa olemme saaneet antavat jo ymmärtää, että vähän niin kuin rituaalinomaisesti neuvosto taas vähentää sekä sitoumus- että maksumäärärahoja. Joten vahvaa painostusta siihen suuntaan, herra Gajer, kun ilmaisette näitä suosituksenne. Sitten mennään seuraavaan kohtaan esittelevänä Fernandes Kajer. Pilottihankkeet ja valmistelutoimet. Varmastikin tämä voidaan hoitaa nopeasti, hyvät esittelijät, koska tässä ei ole paljonkaan sanottavaa. Meillä on vain nämä pilottihankkeet, niiden nimet, mutta ei ole mitään arviointia komissiolta. Tämän saamme kaiken tietää vasta syyskuussa. On le saura à la mi-juillet. Aina saamme tietää tämän komissiolta heinäkuun puolessa välissä, mutta silloin me emme enää ole niihin tutustumassa. Ihan nopeasti, olkaa hyvä. Eh, e Kiitoksia puheenjohtaja, niin tämä 2016-2017 talousarvio. Tästähän jo puhuttiin jo edustaja Kairinolta. Me tulee sitten pilottihankkeisiin ja valmistelutoimiin. Niin uusien politiikkojen valmistelusta me tällä hetkellä tarvitsemme, niin me kokeilemme erilaisia asioita, jotka johtuvat sitten ehkä myöhemmin ohjelmiin. Ja nämä pilottihankkeet ja valmistelutyöt, niitä pitäisi jatkaa ja antaa niille tarpeelliset varat käyttöön, jotta niiden tavoitteet voidaan saavuttaa. 2016 ja siihen saatavat marginaalit, voimme todeta, että on tärkeää luokitella ne ja katsoa niitä alueita, jotka ovat etusijalla. Meidän pitää käyttää pilottihankkeita ja valmistelutoimia, vaan se on hyvällä tavalla hyväksemme ja koska tällä tavoin saamme selville sen, minkälaisia ajatuksia meillä oikeastaan on, ja mikä on onnistunut, ja mikä on tullut sitten myöskin ohjelmaan mukaan. Ja tämä pitää esittää sitten kansalaisille. Meidän pitää tehdä heille esityksiä ja kertoa heille, mitä unioni rahoittaa ja mitä se rahoittaa. Se on unionille ja kansalaisille hyödyllistä toimintaa. Kiitoksia kann mich, glaube ich, noch kürzer fassen als äh, der Kollege. Saan sanottanut, sanottanut vieläkin tiiviimmin kuin äsken. Meillä on 321 uutta eh, eh, eh, ehdotusta tällaisiksi äh, pilottihankkeiksi. Jos me tarkastelemme näitä sitom- maksusitoumuksia, tulevat äh, kohtaamaan noin 470 miljoonaa kustantamaan jos me eh, joudumme sitten eh, rajoittamaan näitä PP, PA, tata, B, eh, niitä sitten tulee vielä enemmän tietenkin. Niitä on jo muutenkin kosolti. Lähiviikkoinahan saamme tarkempaa tietoa jokainen voi itse tykönään sitten hiukan perehtyä näihin hankkeisiin, jotta olemme sitten valmiita siitä keskustelemaan, kun aika, aika koittaa. Vähän miettiä näitä painopisteitä ja näiden ohjelmien valmisteluja näistä talousarviovarauksista. Haluaisin muistuttaa näistä tästä seikosta, joista äsken puhuttiin, jotka maksavat 25 miljoonaa kaiken kaikkiaan varmaankin sen arvoista. Ja ajatellen meidän budjettirajoituksiamme, jos ajatellaan sitten vielä uusia hankkeita 90 miljoonan edestä sitten luvassa, mutta niihin sitten palataan, kun saadaan lisätietoa. Si la commission tient aux 25 Jos komissio pitää kiinni 25 miljoonasta puolustustutkimuksen alalla, niin komissio pitäisi myöntää, että nämä 25 miljoonaa otetaan normaalin kiintiön ulkopuolelta, kun rahoitetaan pilottihankkeita valmistelevia toimia. Tässä pitää nyt puhua tämä aivan selvästi näin. Muutoin ei voi tehdä yhtään mitään mutta pilottihankkeet ja valmistelevat toimet ovat tällainen pieni vipuvoima, joka parlamentilla käytössä on ryhtyä erilaisiin aloitteisiin ja näyttää, että voimme saada aikaan lisää arvoa. Edustaja Döprey. Hyvin lyhyesti puheenjohtaja. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että Pilottihankkeiden ja valmistelutoimien määrä on hyvä esimerkki siitä, kuinka luovia parlamentin jäsenet ovat, ja siihen kaikki ryhmät ovat olleet mukana, ja minun ryhmäni on ollut mukana 43 ehdotuksessa kolme kommenttia. Minun mielestäni nämä 25 miljoonaa, jotka komissio pyysi, eh, ne eivät minun mielestäni liity mitenkään pilottihankkeisiin. No sitä kutsutaan pilottihankkeeksi, mutta minun mielestäni ei tule kysymykseenkään, että nämä 25 miljoonaa liittyvät jotenkin pilottihankkeisiin. Toiseksi, jos me otamme huomioon, kuinka suuri valikoima meillä on edessämme, niin tulisiko meidän tukeutua komission arvioihin ja lyödä lukkoon kriteerejä? Sanoa, että me haluamme ne, jotka on luokiteltu parhaimmiksi. Ja jos sitten pidetään kiinni muista, niin sitten täytyisi perustella, koska on aika hankala pitää kiinni vain tietyistä A-luokan projekteista, kun otetaan huomioon, kuinka paljon näitä projekteja on. Eli haluaisin tietää, mikä on se menettely, jota esittelijä ehdottaa jos ei ole, jos meillä ei ole kriteerejä, niin sitten summamutikassa tehdään päätöksiä. Pitää tarkistaa myös, että tässä toteutetaan näitä prioriteettitavoitteita, jotka olemme määritelleet, koska voi olla, että on täyden johdonmukainen suhde prioriteettien välillä, jota, josta puhutaan suosituksissa ja ne synnyttävät yhteisymmärrysteriryhmissä ja tämä olisi yksi valinta kriteeri projektien suhteen niin, että otetaan huomioon siis nämä prioriteettihankkeet, että ne täyttyvät nämä tavoitteet. Ehkä voimme jättää tämän asian käsittelyn tähän ja siirtyä seuraavaan asiaan. Annan puheenvuoron lehteris Christopher Ruulle, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arviointi. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on lausuntoluonnos, joka liittyy Euroopan unionin solidaarisuusrahastoon. Minun täytyy sanoa, että tässä on kysymys hyvin tärkeästä rahastosta Euroopan unionin kannalta. Se on perustettu vuonna 2002 auttamaan katastrofeissa ja tämän kautta on jo autettu 69 katastrofissa ja jaettu 3,7 miljardia euroa rahaa vuonna 2004 on tehty, 2014 äh, on tehty muutoksia sääntöihin ja siihen tehtiin kaksi huomattavaa parannusta. Ensinnäkin komission ja, ja meidän aloitteesta äh, sovittiin, että täy, voidaan maksaa ennakkomaksuja noin 10 prosenttia todennäköistä avun määrässä. Ja sitten toinen parannus oli, että näitä määräaikoja pyritään hieman pidentämään, jotta on enemmän aikaa hakea apua, jotta saitaisiin välittömästi apua katastrofitilanteissa. Sitten on ongelma myöskin alueellisten katastrofien kanssa, koska näiden avunpyynnöt kiellettiin sen sijaan, että se, sillä perusteella, että rahastosta ei rahoiteta alueellisia katastrofeja. Ja nyt on tehty sääntö, e, jonka mukaan äh, näihin voidaan antaa varoja, jos ne täyttävät säännön, jonka mukaan puolitoista prosenttia alueen bruttokansantuotteesta NATS 2 tasolla toteutuu. Tämän avulla toivomme, että me voimme avustaa pieniä maita ja tästä syystä täytyisi meidän mielestämme saavuttaa sopia 1,6 prosentista. Tässä ajattelen omaa maata, niin meillä on ollut metsäpaloja, jossa on kysymys ollut sadoista tuhansista euroista vahinkona ja kuitenkaan me emme rahoitusta pystyneet saamaan. Ja minun mielestäni meillä täytyy olla tietynlaista joustavuutta ja jokainen tapaus täytyy tarkastella erikseen koska muuten moni maa jää äh, tämän järjestelmän ulkopuolelle, vaikka kysymys on suuresta äh, katastrofista. Ja jopa tiettyjen maiden kohdalla pieninkään katastrofiin ei saada rahoitusta tämän järjestelmän kautta näillä ehdoilla. Kiitoksia. Onko kommentteja, kollegat? Kiitän kollega Kristofurua tästä tiivistelmästä, jonka hän esitti ja erittäin osuvista kommenteista. On hiukan sattumanvaraista määritellä minimisummat. Tämä voisi olla tavallaan jonkinlainen äh, rohkaisu, että yritettäisiin 100, miljoonaa rajaa, jotta voi hyötyä tästä rahoituksesta. Ehkä pitäisi puhua jostakin prosenttiosuuksista. Onko puheenvuoropyyntöjä? Nyt tässä voitamme aikaa siis kollega siis ilmaisi hyvin kaikkien tuntemukset puheenvuorossaan. Sitten tarkistukset täytyy jättää ennen huomista keskipäivää. Ja ensimmäinen syyskuuta otamme kantaa lausuntoon 8.9. Regi-valiokunta, joka on vastuuvaliokunta, äänestää ja asia menee täysistuntoon lokakuussa. Seuraavaksi edustaja Fernandesin mietintö Euroopan unionin nykyisen, nykyisen toimielin rakenteen mahdolliset mukautukset. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että on osoittautunut tarpeelliseksi Brexit-kansanäänestyksen jälkeen mennä eteenpäin. Ja mahdollista se, että parlamentti jo lokakuussa voi ottaa kantaa kolmesta mietintöluonnoksesta, jotka ovat tällainen ko- kokonaisuus. Beres mietintöstä mietintö, josta puhuimme eilen ja puhumme kohta uudestaan tänä aamuna 11.30 jälkeen. Sitten Brock Bresso mietintö ja vielä Verhofstadtin mietintö. Tarkoitus on, että nämä kolme mietintöä menisivät lokakuun täysistuntoon ja meidän pitää siinä kohtaa varmistaa, että syntyy kunnollinen johdonmukaisuus näiden mietintöjen kohdalla ja varmistaa, että parlamentin parlamentti ottaa tällä tavalla kantaa ja johtaa tätä keskustelua sen suhteen, miten toimielimiä johdetaan ja hallinnoidaan EU-ssa. ja niitä viedään eteenpäin. Esimerkiksi euroryhmä ensimmäistä kertaa asettaa nyt sitten sanktioita ja osoittaa auktoriteettiaan, niin jos oikein ymmärsin komissiota, joka otti tänään kantaa. Sanktioiden määrä siis tulee olemaan nolla prosenttia. Ja sehän nyt on tästä aika huomattavaa. Edustaja Fernandes. Monsieur le Président, je vais pas rentrer dans ce débat. Se puheenjohtaja, en halua nyt puuttua tähän keskusteluun, koska muuten joudun kysymään, mitkä ovat ne jäsenvaltiot, jotka ensimmäisenä eivät noudattaneet sääntöjä. Toinen on Ranska ja toinen on Saksa ja ne eivät saaneet mitään sanktioita, ei edes nolla sanktiota. Ei, ei, minäkin musta Minäkin muistan yhdestä lauseesta. Eräs tärkeä henkilö sanoi, että Ranskalla, Ranska ei saanut sanktioita seuraamuksia, koska se on kerran Ranska. Ja jos ajatellaan sitä tasa-arvoperiaatetta, niin voitaisiin sanoa, että jokainen maa ja jokainen maa voi jäädä ilman sanktioita, mutta tästä nyt ei tänään keskustella. Ja. Niin, herra Fernandes, kun jo, jos nyt näin sanoin, niin viittaan siihen, mitä eilen sanoin, nimittäin meillä on täällä käytössä tällainen euroalueen ö, os, asukasyhdistyksen säännöstö käytössä. Koskaan ei mitään sanktioita ole asettu. Tämä nyt muuttuu, koska nyt on sanktiot, mutta nolla summia vaaditaan. Joten eihän tämä nyt todellakaan toimi ja tämä osoita todennäköisesti pitäisi ottaa käyttöön euroalueen hallinto. En tule tähän tule tällaisen johtopäätökseen, joka puheenjohtaja esitti. Ja siirrynkin tässä sitten ihan aiheeseen, koska tämä olisi tietysti varsin kiinnostavaa keskustelua, sillä nolla sanktiokin se nyt kuitenkin on tällainen sakko ja sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia. En nyt mene yksityiskohtiin, koska... <laughs> Portugal, France... Portugali Ranska 1-0. Totta, ja olen todella tyytyväinen tähän, sanoo herra Fernandes. Olin jopa siellä Stade de Francella. Se oli todella ansaittu 1-0 voitto. En halua alkaa tästä puhua, sanoo puheenjohtaja. Nyt käytänkin portugalin kieltä. Niin, tätä aikataulua tietenkin on nopeutettu ja oikeastaan suunniteltiin, että lokakuussa voisimme esitellä oman kantamme. Ja haluaisin nyt pyytää kollegoita, ja monet oikeastaan ovat menneet jo toisiin kokouksiin täällä, mutta pyytäisin kollegoita antamaan oman panoksensa tähän mietintöön. Tässä pyrin katsomaan niitä haasteita, joiden edessä unioni tällä hetkellä on. Ja meidän tarvitsemme tässä globalisaatio, ilmastonmuutos, demografinen muutos ja maahanmuuttoasiat ja se, että meillä puuttuu tarpeellisia resursseja. Nämä kaikki haasteet ovat olemassa edelleenkin. Ja sitten myöskin on myös tavoitteita, joita olemme esittäneet. Esimerkiksi työllisyystilanne, investointien parantaminen, tutkimus ja kehitys, köyhyyden vastainen taistelu, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. Nämä kaikki pitää ottaa myös huomioon. Tämä tarkoittaa sitä, että Eurooppa 2020 strategian ei saa päättyä siihen, vaan sen pitää jatkua siitä eteenpäin. Ja meidän pitää ottaa nämä prioriteetit mukaan älykkäästi, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme. Ja tähän tarvitaan myöskin tarpeelliset varat. Ja nyt tulen oman tärkeän, tärkeän kommentin. Tarvitsemme oman budjettikohtamme tälle. 1,1 prosenttia PKTstä EU:ssa ei riitä tämän haasteen toteuttamiseen. Eli tarvitaan myöskin parempaa koordinointia sitten toisaalta Euroopan unionin talousarvioiden ja kansallisten talousarvioiden välillä, jotta löydetään synergiaefektejä. Ja tämä tietenkin kaikki pitää sitten saada huomioon otetuksi siihen tilanteessa, kun meiltä puuttuu resursseja. Ja tämän takia tarvitsemme todellakin omia varoja Tätä ei pidä mainita pelkästään sopimuksissa, vaan tämä on ehdoton toimintaedellytys, jota tarvitaan unionin talousarviossa. Ja nyt toivomme, että tämä korkean tason työryhmä antaa tähän oman panoksensa. Vastuullisuus on tässä tärkeää. Ja nyt jos jäsenvaltiot etenevät asiassa ja komissio sitoutuu asiaan, niin silloin nämä sitoumukset ja lupaukset, ne pitää myöskin pitää. Lupauksen pitäminen tarkoittaa sitä, että myös käyttäen kaikki varat sataprosenttisesti hyväkseen. Ja nyt sitten tässä herää kysymys myös joustavuudesta. Sekin on tärkeää. On tärkeää, että käyttämättä jätetyt varat, siis maksumäärärahat, ettei ne katoa sitten, vaan että ne voidaan siirtää talousarviossa seuraavalle vuodelle. Tämä tarkoittaa sitä, että maksumääräraha pitäisi käyttää sataprosenttisesti ja sitoumukset pitäisi myös käyttää sataprosenttisesti ja maksut pitäisi myös maksaa kokonaisuudessaan ja kaikki summat pitäisi käyttää sataprosenttisesti. Tietenkin olemassa hätätilanteita, erityistilanteita, ja silloin pitää myöskin pystyä käyttämään erityisresursseja ja pyrkiä löytämään erityisiä ratkaisuja tähän. Meillä on erityisiä välineitä ja nämä erityisvälineet ovat sitten meidän talousarviomme markkinaalien yläpuolella. Ja tämän takia meidän mielestäni komission pitäisi ottaa tämä huomioon, ei pelkästään neuvoston. Ja meidän kantamme tässä on se, että jos nämä laskettaisiin mukaan, sitten ne olisi mitään erityisvälineitä enää, vaan ne olisivat osana Euroopan unionin budjettia. Tämän takia minusta on ilmeisen selvää, että kaikki ylijäämä talousarviossa vuodelta, kultakin vuodelta pitäisi käyttää ja siirtää seuraavalle vuodelle. Ja olemme aina tukeneet sitä, että pitäisi löytää yhtenäisyys talousarviossa käyttää yhteisömetodia. Ja eihän nyt voi olla niin, että että meillä tällä hetkellä on näille trust-fondeille etuasema ja ad hoc-välineille, jotka ovat talousarvion ulkopuolella, joissa ei ole siis parlamentin osallistumista myöskään mukana. Että meillä on tavallaan talousarvio, joka menee sitten yli tämän yhden prosentin, joka meillä on PKTstä. Ja jäsenvaltiot kuitenkaan eivät voi mennä yli yhden prosentin. Ja kun he eivät voi, niin silloin tämä siirtää kaikki talousarvion ulkopuolelle erityissäännöin. Erityisesti pakolaisten tukeminen Turkissa, jäsenvaltioiden panokset tähän, niitä ei lasketa siinä vaiheessa, kun vajeita lasketaan, mutta jos jäsenvaltiot haluavat sitten maksaa sen talousarvion kautta, niin sitten se ottaa mukaan vajeen lasku. Eli tässä on erilaisia laskutapoja sen mukaan, onko kyseessä erityisvälineet vai ei. Ja sitten annetaan myöskin mahdollisuuksia poikkeuksiin ilman, että pitäydytään yhteisömetodissa. Tietenkin Yksinkertaisuus ja avoimuus ovat tärkeitä asioita, kun puhutaan talousarviosta. Yksinkertainen käyttö ja avoimuus. Tämä tietenkään ei ole helppoa, mutta on tärkeää, että menettelytavat ovat yksinkertaisia ja avoimia. Ja ei tietenkään saa olla niin, että joku jäsenvaltio saa 65 prosenttia maksuista ja ei puhu sitten loppujen tästä näiden maksujen eri osista, vaan puhuu aina koko arvosta. He eivät puhu silloin 65 prosentista, he puhuvat silloin nettomäärästä tai bruttomääristä. Ja silloin he unohtavat kokonaan tämän alennuksen tai sekin, minkä he ovat saaneet. Ne ovat tietenkin kaikki erinäisiä kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä talousarviovaliokunnalle. Ja tässä mietinnössä on asioita, joita olen ottanut esille, joita tulemme katsomaan. Ja odotan innolla kollegoiden kommentteja. Ja oikeastaan uskon, että tämä pitäisi nyt jo tässä vaiheessa valmistaa. Mutta sitten aikataulun nopeuttiin vähän viimeaikaisten tapahtumien johdosta. Kiitoksia, Jose Manuel. Patricia, Patricia, Patricia Sulin. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Fernandesia lausunnosta ja mahdollisista kehityksistä ja tämänhetkistä toimielinjärjestelyistä. järjestelyistä vuonna 2016. Voin olla tästä kaikesta samaa mieltä. Edessämme on suuria haasteita, ei ainoastaan maahanmuuttoon liittyen. On aika huolestuttavaa, kun tarkastellaan, mitä nuorisotyöttömyydessä tapahtuu eu tasolla. Viimeisimpien tietojen mukaan miljoonia nuoria on ilman työpaikkoja. Me olemme keskustelleet omista varoista jo pitkään. Nämä omat varat täytyy löytää jostakin, emmekä vieläkään ole löytäneet tyydyttävää vastausta. Tänään meillä on hyvä tilaisuus, kun tapaamme Mario Montin. Hän on johtanut omien varojen korkean tason työryhmää ja odotan innolla tulevaa keskustelua. Budjettihuolenaiheet liittyvät mielestäni myöskin koko Brexit-asiaan. Iso-Britannia lähtee Euroopan unionista kahden vuoden sisään, ja jos otamme huomioon sen, että Iso-Britannia maksaa noin 5 miljardia euroa EUn talousarvion joka vuosi, niin tällä on tietenkin tiettyjä seurauksia, ja haluaisin tietää, valmistaudummeko me tähän, onko jotakin toimenpiteitä, joita voidaan käyttää, tullaanko tiettyjä määrärahoja leikkaamaan vai kompensoidaanko viiden miljardin menetystä äh, jakoavaimen muuttamisella. Toisin sanoen kaikki jäsenvaltiot maksaisivat enemmän EU-talousarvioon. Tietenkään tämä ei ole ainoa mahdollinen ratkaisu. Jos jakoavainta ei vahvisteta eu tasolla. Minun mielestäni tästä tulisi keskustella jo nyt, vaikkakin tämä on sellainen asia, joka mainitaan ehkä erilaisella aikajänteellä, mutta tässä tapauksessa meidän on toimittava nopeasti. Toinen huolenaiheeni liittyy taloudellisiin indikaattoreihin EU:ssa, koska ne osoittavat nyt alaspäin ja minun mielestäni tämä tuoskin myöskin tulee johtamaan siihen, että kansallisia budjetteja leikataan. Ja tästä on seurauksena se, että jäsenvaltiot maksavat vähemmän Euroopan unionin talousarvioon. Aina taloudellisen kriisin aikana törmätään korruptioon, veronkiertoon. Ihmiset piilottelevat varallisuuttaan. Minua huolestuttavat myöskin yksittäisten projektien riittävyys, koska taloudellisia muutoksia on jo ennustettu ja ne on helposti laskettavissa. Toivon mukaan minun ennusteeni ei nyt vaikuta liian pessimistiseltä, mutta minun mielestäni nämä ovat haasteita, joihin täytyy vastata tulevaisuudessa. Kiitoksia. Sitten tuon puheenjohtaja. Olen pitkälti samaa mieltä esittää Fernsin kanssa ihan pari olennaista kysymystä taisin esille. Li- ylijäämän siirtäminen, tämä on ainoa esimerkki minun mielestäni, jossa rahat palavat veronmaksajien taskuun eikä ö, koko yhteisölle. Tässä pitänyt olla vakavissa tämän suhteen. Sitten toinen kysymys, kiireelliset asiat. Usein ovat ennakoimattomia, joskus myös ennakoitavissa, ja puhun tässä esimerkiksi nuorisotyöllisyydestä. Tätä pitää pitää kiireellisenä kysymyksenä hoitaa. Sitten budjettiyhtenäisyys, budjettisodan käynti, sen puolesta on todella tärkeää mielestäni. Näistä asioista voidaan kyllä olla samaa mieltä. Haluaisin vielä palata hiukan tähän johdantoon ja tähän euro ryhmän äh, asukasyhtiöhallinnointiin. Mielestäni tässä asukasyhtiössä ei voida tehdä mitään kunnostustöitä edes maalata. Siksi tarvitaankin varsinainen hallitus. Tämä oli hyvä ajatus teiltä ja tuen sitä täysillä. Edustaja Kolmel. Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Alkuun haluaisin Eh, onnitella herra eh, ja eh, Euroopan mestaruudesta jalkapallossa, toisin kuin jalkapallossa, jossa tava, tavallisesti käy niin, että kun loppuvihely soi, niin tulos näkyy taululla. Mm, kaikki sitä ennen tapahtunut on menneisyyttä, mutta, mutta tämä toisin kuin siinä, niin nyt meillä on edessämme poliittiset keskustelut ja ratkaisut. Elämä jatkuu tietenkin, ainahan sitä pohtii, että mitä, mitäpä juuri tapahtuikaan. Kuten äsken kerrottiin, niin, niin kaun, sanottiin kauniisti, että, että jos on sääntöjä jostakin pakotteista siinä tapauksessa, kun jotkut lipsuvat velvollisuuksistaan, niin silloin äh, äh, pait, äh, vahingoittuu paitsi tämä yksi osio, koko perusrakenne sitten EUsta, jos joudutaan tällaisiin toimu, turvautumaan. Jos on kerran on tehty virhe, niin sitten se seur- helposti johtaa jatkuviin uusiin, toistuviin virheisiin. Jotkut ovat, näistä ehdot ovat paperille painettuja, mutta eivät enää sitten pädekään. Jos ajatellaan tätä EUn toimielinrakenteesta ja muusta rakenteesta, meidän sitten tietenkin budjettivaliokuntana pitää voida ottaa kantaa näihin, jos siinä annetaan kustannuksia, ja katsoa, että kaikki etenee selkeästi ja avoimesti, mutta talousarvio no, kyseen ollen juurikaan näin ei tapahdu, vaan toiminta piiloutuu äh, kulisseihin. Äh, äh, tämä brutto- ja nettomaksaja käsitekin on aika monelle hyvin episelvä, epäselvä. Eli että sitten ajatellaan, kun brutto- ja netto vähennetään siitä, sitten viivan alle jäisi jotakin, niin se noin, noin toimi. Ja jos ajatellaan sitten näitä toimielimiä elimiä, ja niiden roolia asia mutkistuu vaan entisestään. Tässä pitäisi edetä rohkeasti ja päättäväisesti ja päättää löydä viisaat pään yhteen, päät yhteen ja katsoa, millä tavalla tätä talousarviomenettelyä voitaisiin yksinkertaisesti Saksa Saksa, Saksahan on suurin netto, se on ihan selvästikin suurin, se on ihan myönnettävä, mutta 30 eh, eh, miljardia euroa vuosittain eh, Brysselin tulee ja siitä sitten palautuu 4-15 miljoonaa. Tietysti voisimme kenties maksaa vähemmän, osalli, emmekä sitten osallistuisi ohje, ohjelmien rahoituksiin. siihen tietysti sitten kutistaisi koko talousarviota, mutta pitää tehdä selvästi sitten, kuka mitäkin rahoittaa ja, ja, ja miten. En minä tarkoita ollenkaan nyt sitten, että näitä, näitä maksu, maksuosuuksia pitäisi supistaa tai poistaa, että ei, ei muuten toimeen tulisi, mitä sitä tarkoita. Mutta ajatellaan vaikka Schwarzwaldin eh, viljelijää, joka ostaa ostaa sitten jotakin lannoitetta maalle, niin joutuu noudat, noudat, noudattamaan sitten näitä EU-säännöksiä, samoin kuin osavaltion säännöksiä ja kaikkea muutakin määräyksiä. Ja kaikkia tätä pitäisi vähän virtaviivaistaa. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Niin budjetti yhtenäisyys on tärkeä kysymys. Viime viikolla esittelin teille tällaisen diagramman, jonka sihteeristö tai kaavakuvan, jonka sihteeristö oli laatinut. Ja sieltä nyt ei löydä mitään erkkikään. Siinä oli todella erilaisia erityisvälineitä, ihan sekaisin takuurahastoja, erilaisia mekanismeja, rahoitusturvamekanismeja, erillisrahastoja, budjettivälineitä, järjestelyitä, sehän lähtee ihan jokaikisen suuntaan. Ja kuitenkin demokratian yksi ykkössääntö on, että kansalaisten pitää voida ymmärtää, mikä tämä talousarvio oikein on. Talousarvion pitää olla ymmärrettävää, luettavaa muutoin. Menetämme monetkin kriittiset kansanäänestykset EUta vastaan. EUn ongelma on se, että se ei puhu kansalaisilleen selvästi. Ja itse asiassa ministerit kokoontuvat mukavasti keskenään ja kun ne täällä Brysselissä kokoontuvat, ei kansallinen parlamentti pääse mitenkään puuttumaan tähän eikä voi valvoa tätä eikä myöskään Euroopan parlamentti. He hoitavat omat pikkuosensa yhdessä mitään öö, pöytäkirjoja ei laadita. Eihän tällainen peli voi jatkua. Niin, herra Fernandes, teillä, teillä on vielä loppu kommentin paikka. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet Toivottavasti he voivat lähettää nämä myös minulle kirjallisina ennen kuin teemme tästä mietinnön. Meillä on tietenkin vielä aikaa ja voimme tehdä vielä sitten tähän tarkistuksia ja etsiä kompromisseja niihin. Mutta uskon, että tämä ensimmäinen mielipiteiden vaihto osoitti sen, että mitään suurempia mielipideeroja täällä ei ole. Kiitoksia. Si, alors nous allons suspendre pendant... Kiitoksia. Nyt keskeytämme pariksi minuutiksi ja jatkamme sitten, kun Mario Monti saapuu paikalle. Hän johtaa korkean tason työryhmää omista varoista.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

hän on täällä roolissaan puheenjohtajana korkean tason työryhmässä, jossa käsitellään omia varoja. Näistä omista varoista EU-budjetti voisi hyötyä. Tätä tiedonantoa on odotettu. Tämä olisi voinut tapahtua muutama viikko aikaisemminkin, mutta olosuhteet eivät tätä saa mahdollistaneet. Olen tyytyväinen, että Mario Monti on tänään kanssamme ja kertoo hiukan tilanteesta. Syyskuussa on myös erittäin tärkeitä etappeja, kun keskustellaan yhdessä kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. En voi korostaa tarpeeksi näiden kokousten tärkeyttä ja kuinka tärkeää on jo nyt solmia yhteyksiä kansallisten parlamenttien kollegojen kanssa – koska ratkaiseva askel omien varojen kohdalla tarkoittaa sitä, että ymmärretään ja täysin asia ja luottamusta löytyy sataprosenttisesti Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien väliltä. Mario, Mon- Mario Monti, olkaa hyvä. Monsieur le Président, je vous remercie. Herra puheenjohtaja, haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta. tässä ensin kiinnitään huomiota parlamentin ja tämän valiokunnan antamaan tukeen. Ne ovat olleet täysin olennaisessa asemassa meidän työssämme ja siinä, että korkean tason työryhmä perustettiin omiin varoihin. Ja varmaankin tämä tuki tulee olemaan tärkeässä asemassa myöskin, kun työ jatkuu ja sille hankitaan poliittista jatkoa ja tämä tulee väistämättä olemaan vaikeaa. Tässä on pari eri vaihetta, puheenjohtajakin tähän viittasi. Ja meidänkin mielestämme tämä on tärkeä, siis syyskuun parlamenttien välinen kokous ja sitten ryhmän lopputyö ennen vuoden loppua. Haluaisin todellakin kiittää teitä aivan erityisesti tästä kutsusta ja haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni osoittaakseni arvostusta tätä tukea kohtaan, jota Euroopan parlamentti viime viikollakin painotti päätöslauselmassaan. monivuotisten rahoituskehysten tarkistamisasiassa. Te olet olette vaatineet kunnianhimoista loppuraporttia korkean tason ryhmältä ennen tämän vuoden loppua ja me olemme todellakin täysin sitoutuneina toimittamaan sen ja toimittamaan sen ajoissa. Eli kunnioitamme sitä mandaattia, jonka, jotka kolme niitä meille antoivat. Olen vakaasti sitä mieltä, että se runsas aika, joka ryhmälle annettiin, siitä on ollut hyötyä ryhmälle kolmestakin syystä. Vaikkakin me olemme kaikki tottuneita tekemään päätöksiä hätätilanteissa sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla, mutta välillä kun on riittävästi aikaa, siitä on hyötyä ja näin oli meidän tapauksessamme. Ensinnäkin tämä on antanut meille mahdollisuuden hieman jalostaa ajattelutapaamme. Toiseksi se on kannustanut myöskin aivoriihiä ja asiantuntijoita lähtemään mukaan pohdintaan. Ja kolmanneksi se on mahdollistanut sen, että me olemme pystyneet ottamaan huomioon muuttavan ympäristön ja työn aikana esiin olevat haasteet. Haluaisin antaa hieman lisätietoja näistä kahdesta viimeisimmästä. Me olemme saaneet kontribuutioita moneltakin taholta ja ne ovat kaikki saatavilla meidän nettisivustollamme, nettisivustoltamme. Sieltä löytyy ulkopuolinen tutkimus, jonka ryhmä tilasi ja jossa on kysymys EUn talousarvion rahoittamisen eri vaihtoehdoista. Tässä tutkimuksessa mennään yksityiskohtiin siinä, miten omien varojen järjestelmää voitaisiin uudistaa. Siinä arvioidaan uusia omia varoja ja sitten katsotaan, miten ne voitaisiin sitoa kulupuoleen parannetulla tavalla. Sieltä löytyy myöskin erilaisia pakettisopimuksia ja analysoidaan niiden etuja. Me olemme myöskin hyötyneet tutkimuksista, joita saksalaiset asiantuntijat aikaisemmin tänä vuonna ovat äh, tuottaneet. Näissä katetaan montakin eri aihetta lähtien liikkeelle julkisten hyödykkeiden rahoittamisesta EU-ssa. Ja siellä puhutaan myöskin siitä, mitä toissijaisuusperiaate tarkoittaa EUn budjetin rahoituksesta. Siellä puhutaan moottoriajoneuvojen polttoaineverosta ja sähköveroista. Ja lopuksi minulla nyt ei ole aikaa tässä ottaa kaikkia eri töitä esille, mutta edellinen Alankomaiden puheenjohtajuus puheenjohtajakaudellaan osallistui työhömme ja he keskustelivat aivan erityisesti siitä yhteydestä, joka on tulojen ja kulujen välillä jotta pystyttäisiin vastaamaan haasteisiin, joiden tarkoituksena on tehdä EUn talousarviosta riittävämpi rahoitusväline tulevaisuudessa. Kaikki nämä työt ovat osoittautuneet entistäkin arvokkaammaksi ottaen huomioon nämä myrskyisät ajat, ja tässä hieman aliarvioin tilannetta, nämä myrskyisät ajat, joita olemme kokeneet ja koemme edelleen. Kun ryhmä aloitti työnsä vuoden 2014 alkupuolella, ilmapiiri ei ollut mitenkään otollinen, jotta voitaisiin keskustella tietyistä perusasioista, esimerkiksi EUn talousarvion rahoittamisesta tai uusista vastuista, joita EU-tasolle tulisi antaa. Jatkunut talouskriisi ja käynnistynyt maahanmuuttokriisi ovat vahvistaneet tätä käsitystä entisestään, koska ne ovat suoraan sormella osoittaneet niihin puutteisiin, joita järjestelmässä on. Eli tietyssä mielessä, herra puheenjohtaja, jos meidän loppuraporttimme määräaika olisi asetettu vuoden 2015 puoleen väliin, niin silloin raportti olisi ollut aivan erinäköinen. Se olisi rutiininomaisempi ollut Sieltä olisi löytynyt huomattavia parannuksiakin, mutta me olemme nyt hyötyneet siitä valtaisesta myrskystä, johon on liittynyt erilaisia monia toisinsa liittyviä haasteita EU:ssa. Eli luonnollisestikin meidät on pakotettu menemään paljon syvemmälle peruskysymysten ääreen me olemme joutuneet uudelleen rakentamaan koko ajattelutavan EUn talousarvion rahoittamisesta, koska EUn talousarvion sen täytyy olla aika lailla erilainen, koska EU tulee olemaan aika lailla erilainen. Ja näin ei olisi ollut, jos näitä eri haasteita ei olisi yhtä, yhtäkkiä eteemme tullut. viimeisen vuoden aikana kansalliset hallitukset, Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio, ne eivät ole koskaan olleet sitä mieltä, että täytyisi mennä palata tähän perusmääritelmään eurooppalaisesta äh, julkisesta hyvästä. Se oli ajatus, joka on sysätty hieman syrjään – se oli jätetty sinne poliittisten keskustelujen rivien väliin. Ja me kaikki tiesimme, että meidän täytyisi saada Euroopasta lisäarvoa, mutta kuitenkin modaliteettien suhteen oltiin oltu hukassa. Ja myöskin julkiset hyödykkeet yhteiskunnassa, niiden kohdalla ensisijaisesti puhuttiin yksityisestä kuluttamisesta, hyvinvoinnista ja verojen, veropaineiden vähentämisestä silloin kun mahdollista. Ja kuitenkin jos puhumme julkisista hyödykkeistä, jotka onneksi tai epäonneksi niitä voidaan tuottaa vain EU-tasolla, niin nyt nämä asiat ovat astuneet etusijalle. taloudellinen vakaus ja talouskasvu, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Niitä on tänä päivänä hankala käsitellä toisistaan erillään. Ilmastolaatu, COP21 neuvottelut, joilla taistellaan ilmastonmuutosta vastaan, ja niissähän Euroopan unionilla oli avainrooli. Kaikki nämä ovat haasteita, joista Euroopan unionin henkiin jääminen, mutta myöskin sen kansalaisten ja hyvinvointi tulevat olemaan riippuvaisia paljon enemmän kuin mitä 12 kuukautta sitten kuviteltiin. No ei tarvitse miettiä asioita pitkään todetakseen, että EUn talousarvio tänä päivänä ei riitä näiden tehtävien täyttämiseen. Ja kun tämän tajuaa, niin toivon mukaan pääsemme kunnianhimoisen uudistuksen tielle. Minä haluaisin jopa muuttaa sanankin, koska se mitä me pidimme kunnianhimoisena vuosi sitten, niin se ehkä onkin tänä päivänä olennainen, jotta saadaan toimiva EUn rahoitus aikaiseksi sekä kulu- että tulopuolella. Eli ympäröivä maailma on nostanut meidän kunnianhimojemme tasoa. Meidän mandaattissamme keskusteltiin tulopuoleen ja me teemme suosituksia pääasiassa tulopuolesta, mutta me painotamme myöskin sitä, että molemmat uudistukset täytyy käynnistää yhtä aikaa. Meillä on tiettyjä omien varojen uusia varoja, joita voidaan ohjata politiikalla ja täten niistä saataisiin varoja EUn talousarvioon ja saataisiin kannusteita luomaan uudenlaista Euroopan, eurooppalaista politiikkaa esimerkiksi liikenteessä, ympäristössä, talousvastuussa ja niin edelleen. Sitten on myöskin tuloja, joita tulee jotka juontavat juurensa EUn politiikkaan. Ne saattavat olla huomattavia summia, mutta ne eivät kuitenkaan päädy Euroopan unionin talousarvioon, vaan ne jaetaan uudelleen kansalliselle tasolle hyvin monimutkaisten laskelmien kautta. Ja meidän tulisi tarttua kaikkiin näihin ja esittää kysymyksiä siitä, onko tämä tehokkain tapa hoitaa asiaa. Tässä vaiheessa me olemme keskustelleet hyvin laajalti kaikista näistä asioista ja seuraava tärkeä virstanpylväs tulee olemaan vaihe, jossa keskustelemme joistakin näistä tärkeimmistä niistä yhdessä kansallisten parlamenttien edustajien kanssa 7. ja 8. syyskuuta täällä Euroopan parlamentissa. Ja tietenkin myöskin äh, isännöivän toimielimen Euroopan parlamentin edustajat tulevat olemaan mukana. Ehkä voisin viettää, kertoa pari minuutin ajan tästä konferenssista, joka minun mielestäni on poliittisesti, toimielimellisesti ja psykologisesti tärkeä hetki. Konferenssin päätavoitteena on ottaa kansalliset parlamentit pohdintaan mukaan niistä syistä, joista puheenjohtajakin puhui alustuspuheenvuorossaan koska aivan liian usein aikaisemmin kansalliset parlamentit on jätetty syrjään EU-keskustelujen varhaisessa vaiheessa, ja ne on otettu mukaan vasta sitten, kun niille oli osoitettu muodollinen rooli, esimerkiksi silloin, kun päätöksiä omista varoista ratifioitiin. Se, että ryhmä, jota minulla on kunnia johtaa, se, että se on toimielinten välinen kun kuitenkin tämä on hallitusten etuoikeus, niin sen tarkoituksena on laajentaa keskustelua. Minä olen kertonut teille aikaisemmin, että tämä on toiminut erittäin hyvin tutkijamaailman kanssa ja toivon mukaan konferenssista saadaan myöskin oikea näyttämä, jonka kautta kansalliset parlamentit tuntevat omistajuutta keskustelussa EUn tulevasta rahoituksesta. Tämä mahdollistaisi meille sen, että me voisimme ottaa huomioon kansallisten parlamenttien huolenaiheet loppumietinnössämme. Ja tässä mielessä me olemme jakaneet konferenssin kolmeen paneeliin, kolmeen paneeliin ja me olemme lähettäneet muistion osallistujille. Sieltä löytyy kysymyksiä, joihin tullaan puuttumaan. Ja hyvin lyhyesti nämä konferenssin kolme teemaa, eli kolme paneelia, tulevat olemaan seuraavat. Ensinnäkin, mikä rooli tai mitä rooleja EUn talousalviolla tulisi olla eurooppalaisessa julkisessa rahoituksessa toiseksi, uudet tulovirrat Euroopan unionille kysymysmerkki, mikä toimii ja mitä tulisi muuttaa. Ja kolmanneksi parempi johdonmukaisuus EUn ja kansallisten budjettien välillä kysymysmerkki, eli miten voimme tehdä parempaa yhteistyötä. Tämä on konkreettinen kutsu teidän kollegoillenne kansallisista parlamenteista. Unohdin sen, että itsekin olen yksi heistä. Eli me tulemme käymään hyvin konkreettista dialogia Euroopan parlamentin osallistuminen konferenssiin on tietenkin täysin olennaista. Te itse, hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin jäseninä ja kansallisten parlamenttien jäsenet, te olette ainoita, jotka voitte, voivat pitää puheenvuoroja, äh, mukaan lukien tietenkin sitten kutsutut vieraspuhujat. Paneelit on koostettu kansallisista parlamentin jäsenistä ja meidän ryhmämme jäsenet tulevat sitten esittelemään nämä eri aiheet. Jos te haluatte osallistua, meillä on nettisivusto, josta keskustelun alla olevia asiakirjoja löytyy. Kaikkien korkean tason työryhmän keskustelussa olleet asiakirjat ja myöskin tutkijoiden ja median artikkelit ovat siellä saatavilla. Me voimme tietenkin antaa teille tämän nettisivuston osoitteen. Ja sitten muutama sana, jos sallitte, muutama sana siitä, miten korkean tason työryhmä jatkaa tästä eteenpäin sen jälkeen, kun ryhmä on toimittanut loppukertomuksensa. Haluaisin itse asiassa mainita sen, että ryhmällä, jär, ryhmä järjestää loka-joulukuussa vielä pari kokousta. Siinä niissä keskustellaan raportin sisällöstä. Ja tietenkin tähän tulee vaikuttamaan suuresti interparlamentaarinen konferenssi. Tarkoituksena on esitellä loppuraportti eh, joulukuun alussa tai joulukuun puolessa välissä. Tietenkin se on riippu toimielinten saatavuudesta. Kolme toimielintä perustivat korkean tason työryhmän Strasbourgin kokouksessa, siis kolme toimielimen puheenjohtajat perustivat ryhmän ja suositukset ja loppuraportti tullaan siis esittelemään heille ja kohteliaisuuden nimissä meidän tulisi myöskin osoittaa se neuvoston puheenjohtajalle. Ja tietenkin mielelläni esittelen tämän raportin suoranaisesti teille, jos se teidän mielestänne olisi hyvä asia. Me olemme jo työstäneet päivämääriä yhteistyössä teidän sihteeristönne kanssa – jotta jo tulevien päivien aikana voimme tehdä päätöksen siitä, missä ryhdymme tukkimaan teidän kalentereitanne joulukuun puolella. Sitten, mitä sen jälkeen tapahtuu? Ryhmän mandaatissa sanotaan, että Euroopan unionin komission täytyy arvioida ryhmän suosituksia ja tehdä päätöksiä siitä, tekeekö se lainsäädäntöehdotuksia omiin varoihin liittyen. Eli sen jälkeen, kun kolme toimielintä ovat antaneet meille mandaatiksi pohtia heidänkin puolestaan näitä asioita, sen jälkeen valta siirtyy sille toimielimelle, joka on edelleen monopoli asemassa lainsäädännön suhteen, eli komissiolle, ja komission täytyy tehdä päätös siitä, tuleeko se tekemään lainsäädännöllisiä ehdotuksia omista varoista. Seuranta muissa toimielimissä, no siitä tekevät päätökset nämä toimielimet itse, ja luotan täysin siihen, että te tulette olemaan jatkossakin pohdinnassa mukana. Jos minulla on vielä kolme neljä minuuttia, minuuttia, herra puheenjohtaja. Haluaisin lopettaa puheenvuoroni ottamalla esille kaksi asiaa, jotka ovat äh, nousseet etualalle, kun EUn rahoituksesta puhutaan, ja jotka ovat myöskin tärkeässä asemassa, kun keskustellaan niistä huolenaiheista, joita Euroopan parlamentti ilmaisi viime viikon päätöslauselmassaan. Nämä kaksi aihetta, niistä on keskusteltu myöskin korkean tason ryhmässä laajalti ja ne tulevat varmasti löytämään tiensä loppukertomukseen. Ensimmäinen asia liittyy yhteyteen EU-politiikan ja varojen välillä. Ja toinen, se on suuri huolenaihe teille ja meille – ja se liittyy eri työvälineiden määrän äh, kasvaminen, sellaisten työvälineiden, joilla rahoitetaan ad hoc periaatteella eri projekteja. Tästä ensimmäisestä aiheesta yhteys tulovirtojen ja EU-politiikan välillä – mutta tämä liittyy myöskin keskusteluun eurooppalaisesta lisäarvosta ja julkista hyödykkeistä. Me tiedämme, että näitä on hyvin vaikea arvioida ja niitä on hyvin vaikea mitata. Mutta se, että ollaan sisämarkkinoiden jäsen, se on hyvä esimerkki. Niin muuten, hyvät naiset ja herrat ja herra puheenjohtaja, usein elämässä me opimme arvostamaan asioita, joita meillä on aina ollut. Ja sitten kun ne menetetään tai kun kuvittelemme, että me saattaisimme ne menettää, niin ne ovat hyvin eläviä esimerkkejä siitä, kuinka suuri arvo sisämarkkinoilla on. Siis jos tarkastelemme niitä ponnisteluita, joita yksi lähtevä jäsenvaltio tällä hetkellä tekee – koska se haluaa mahdollisuuksien rajoissa pitää kiinni yhtenäismarkkinoiden hyödyistä erosta huolimatta. No tämä ei kuulu meidän vastuullemme, mutta voin kuvitella, kuinka tiukkoja keskusteluja tullaan käymään niistä ehdoista, joita jäsenvaltiolle asetetaan, jotta se voisi jatkossakin hyötyä sisämarkkinoiden eduista. Olipa se kulttuurisesti tai poliittisesti tämä jäsenvaltio tai entinen jäsenvaltio oli se sitten ollut tämän kehitelmän julkisen hyödykkeen, siis sisämarkkinoiden luomisessa mukana. Eli, mutta no toivotaan, että että näin ei käy kaikissa EUn ulottuvuuksissa. Toivon mukaan näin sy- suuria myllerryksiä ei tarvita, jotta oppisimme arvostamaan niiden arvoa, jos emme tätä arvoa muuten näe. Niin siis hyödyt sisämarkkinoiden eduista on hyvä esimerkki. Budjetti näkökulmasta tämä ei ole huomattava asia, koska se perustuu yhteisiin sääntöihin, ei kulupuolen ohjelmiin. Ja täten jäsenvaltiot, jotka neuvotteluissa keskustelevat kansallisista osuuksista, ne jättävät tämän huomiota ja kuitenkin tulisi olla olemassa keino, jolla yhtenäismarkkinoiden hyödyt voitaisiin ottaa huomioon. Jos tarkastelemme Norjaa, joka ei ole jäsenvaltio ja joka yhtäkkiä onkin sanomalehtien etusivuilla – se osallistuu sisämarkkinoihin ja tiettyihin poliitikkoihin, niin me voimme huomata, että tämäkin maa maksaa budjettiin kaksi kertaa enemmän kuin mitä se saa. Ja tämä osoittaa sen, että sisämarkkinoihin osallistumisesta on paljon enemmän etuja kuin se, mikä on näkyvää ja mitattavaa. Ja tämä maa on näköjään sitä mieltä, että tämä osallistuminen on vaivan ja hinnan arvoinen. Eikä tässä ole kysymys siitä, että tämä maa ei olisi tehnyt konkreettisia laskelmia ryhmä on vakuuttunut siitä, että jos me keskitymme eurooppalaisiin julkisiin hyödykkeisiin, joita ei voida tarjota yksinomaan kansallisella tasolla, niin se on se tie, jonka kautta me saamme aikaiseksi kunnolliset, eh, kunnollisen oikeutuksen eh, EU-tason kuluihin ja lopetetaan tämä tappelu kansallisista osuuksista. Tämä on asia, jota, jonka voimme ottaa opiksi viimeisen kahden vuoden ajalta. Meillä on yhteistä vastuuta vaikka se ei olekaan vielä muotoutunut integroidusti politiikaksi, vaikka tällaiselle on kysyntää. Tässä vaiheessa tietyt jäsenvaltiot ovat kasvattaneet kansallisen turvallisuuden budjettia ja heti vaativat, että täytyisi sitten osoittaa ymmärrystä kasvu- ja vakauspaketissa. Mutta tämä on kuitenkin hyvin kaukana kansalaisten odotuksista – jo, olivatpa nämä uhat sisäisiä tai ulkoisia. Turvallisuus ulkorajoilla hyödyttäisi kaikkia kansalaisia, niitäkin, jotka asuvat jäsenmaissa, joissa ei ole suoranaisia ulkorajoja – huomattava puolustusaloite eurooppalaisella tasolla näyttäisi siltä, että kansalaiset tukevat ajatusta tällaisesta ja sekin olisi yksi eurooppalainen julkinen hyödyke, vaikka kaikki jäsenvaltiot eivät voisivatkaan siihen osallistua. Mutta täydentävyys kansallisten budjettien kanssa ja EUn budjetin toimien tehokkuutta, niitä tulisi tarkastella syvällisesti, jotta tehtäviä voitaisiin paremmalla tavalla jakaa. Kaikki vastaukset eivät löydy kulupuolelta. Voi olla, että ratkaisuja löytyy EU-tasolta myöskin tulopuolelta, jos kehitellään sellaisia omia varoja, jotka ovat sidoksissa prioriteettiin, tavoitteeseen tai politiikkaan. Me olemme tarkastelleet tällaisia varo, vara-alueita eri osa-alueilla ja olemme todenneet, että ne lisäisivät myöskin ymmärtämystä siitä, mitä EU tekee. Voisin antaa pari esimerkkejä. kierron välttäminen tai transaktiovero, ja sitä on välillä kutsuttu FAT-ksikin. Ja sitten hiilivero, ilmastonmuutos, päästökauppajärjestelmä, moottoriajoneuvopolttoaine, verotus ja niin edelleen. investointien lisääminen ad hoc omien varojen kautta EUn euroalueelle. No, tämä lista ei ole kattava lista, mutta Tästä saattaa syntyä mielenkiintoisia sivutuotteita. Me pyrimme osoittamaan sen, että EU-talousarvion tulopuolen kautta voidaan myöskin saavuttaa poliittisia tavoitteita, aivan kuten finanssipolitiikalla saavutetaan jäsenvaltioissa. Ja tämä tekisi EUn toimista hieman selkeämpiä kansalaisten silmissä. Ja sitten tämä toinen aihe, jonka halusin vielä ottaa esille – huolenaiheet, jotka liittyvät siihen, että meillä on paljon välineitä, joita ad hoc tavalla rahoitetaan. Näitä ei rahoiteta nimenomaisesti omista varoista ja meidän täytyy miettiä sitä, kuinka paljon joustavuutta ja innovaatiota voimme hyväksyä ennen kuin talousarvion yhdenmukaisuus ja sen demokraattinen tilivalvollisuus asetetaan kyseenalaisiksi. Viime kuukausina olemme olleet todistamassa sitä, että hätätilanteisiin on reagoitu ad hoc rahoitusratkaisulla, trust fundeilla tai esimerkiksi siis se tapa, jolla Turkin pakolaistilanne ratkaistiin. Jäsenvaltiot ovat valmiita antamaan ylimääräiset kaksi miljardia vuosina 2016 ja 2017, jotta nämä varat kanavoitaisiin kohdennettujen määrärahojen muodossa EU-budjetin kautta. Ja tämä osoittaa toteen sen, että joustava ja koordinoitu Euroopan unionin tason toimintatapa voidaan löytää, jos tarvesta vaatii. Korkean tason ryhmä on hyvin tietoinen näiden luovien ratkaisujen porsaanreiistä – Voisin mainita muitakin esimerkkejä. Ne ovat käytännönläheisiä ratkaisuja kriisitilanteisiin, mutta ne eivät ole tyydyttäviä, mitä demokraattisen tilivelvollisuuden tulee. Ei lainkaan. Ja nähtäväksi jää myöskin, ovatko ne riittäviä välineitä silloin, kun äh, hätätilanteista tuleekin äh, rakenteellisia prioriteetteja, koska aivan kuten normaalissa perheiden ja yksilöiden tai yritysten elämässäkin käy. Joskus se, mitä kutsumme hätätilanteeksi, selkeyttääkin ilmiön, joka oli jo olemassa aikaisemmin, mutta jota emme luokitelleet tällaiseksi mielessämme. Ja sitten toteammekin, että tämä on rakenteellinen ongelma. Ja kun hätätilanteet muuntautuvat äh, rakenteellisiksi ongelmiksi, niin sitä selvempää on, että valitut ratkaisut valittiin sen takia, että niillä vältittiin äh, näiden ähm, äh, monivuotisten rahoituskehysten käyttöön ottaminen. Eli meillä tulisi olla meidän tulisi miettiä sitä, jos meillä olisi ollut aidot omat varat, olisivatko tällaiset vippaskonstit olleet tarpeellisia. Ja sitten vielä EU-puheen budjetin rahoittaminen. Se voi käydä käsikädessä vahvistetun demokraattisen valonnan kanssa ja samaan aikaan taata joustavuuden varojen käytössä, koska EU-varoista löytyy osio, joka ei ole omat varat, vaan sitä kutsutaan hyvin epäseksikkäällä tavalla muiksi tuloiksi. Te puhutte kilpailuista, ylijäämistä ja siitä, että niitä voitaisiin pitää ylimääräisinä tuloina. Tällä hetkellä näin ei ole, koska siitä hetkestä lähtien, kun ne on budjetoitu, niin ne vastaavat alempaa tasoa BKTL-perusteisissa omissa varoissa. Mutta se, mikä on mielenkiintoista joissakin tapauksissa, on se, että niitä ei perus omien varojen päätösten kautta, vaan toissijaisen lainsäädännön kautta. Paras esimerkki, ehkä olen hieman puolueellinen, liittyy sakot, joita tulee kilpailutapauksista ja kartellitapauksista, mutta myöskin esimerkiksi uusien henkilöajoneuvojen päästörajojen ylittäminen. Artikla 771. Ja tämä mahdollistaa myöskin finanssipoliittiset toimet energia- ja ilmastoalalla. Artiklat 191 ja 194 perussopimuksissa. Nämä toimet, niitä ei tähän mennessä ole käytetty. Ensin täytyy politiikan tavoitteen kautta perustella ne, mutta ne voitaisiin suunnitella niin, että ne voisivat edesauttaa joko korvamerkittyinä tai ei EUn talousarviota esimerkiksi huutokauppamenettelyt, käyttäjämaksut ja niin edelleen, niitä käytetään kansallisella tasolla. Ja niistä voisi tulla EU-politiikan, osa EU-politiikkaa tulevaisuudessa. Pyydän anteeksi puheenvuoroni pituudesta, mutta tiesin, herra puheenjohtaja, että siis tiedustelutietoni kertoivat minulle, että budjettivaliokunnalla oli sellainen olo, että se haluaa käyttää tätä omistajuutta ja poliittista ohjausta, jota meidän pohdinnoistamme saattaa löytyä. Eli halusin tarjota teille erilaisia ajatuksia, jotka mahdollistavat teille ja valiokunnallenne nimenomaan toimia tällä toivotulla tavalla. Paljon kiitoksia huomiosta. Merci. Merci. Voilà des... Kiitoksia. Suosin osoituksia. Qui, euh... Tässä minun kommenttini tulevatkin jo aivan turhanaikaisiksi. Epäilemättä se, mitä meille kerroitte, vastaa täysin odotuksiamme ja kärsimättömyyttämme. Siis tässä vedottiin talousarvion yhtenäisyyden puolesta. Tähän voitaan vielä lisätä periaate budjetin seurattavuudesta ja luettavuudesta. mm, talousarvio, joka palvelee yhteisöä, jonka jäsenet eivät pysty lukemaan budjettia, on tällainen heikko, hauras toimielin. Ja nyt on kiire sillä, että EU-budjetti on ymmärrettävä Euroopan kansalaisten kannalta katsottuna – Heidän pitää voida ymmärtää, että EUn liittyy lisäarvo ja tämä edustaa tällaista eurooppalaista yleistä hyvää. Ja silloin, jos tässä onnistutaan, Eurooppa puhuu kansalaisen Tässä siis tarvitaan todellakin yhtenäisyyttä. Tällä hetkellä tämä on tällainen varsinainen tähtisarja eri osastoja ja siinä pitää tavallaan pelata pingpongia. Niin, niin se on tällainen tähtisarja öisellä taivaalla, missä on todella paljon pimeää. Niin juuri. Kiitoksia lämpimästi. Ennen kuin puheenvuoron saa esittelijämme, ehkä Alan Lamassur, joka kuuluu myös tämän, tähän teidän korkean tason työryhmäämme, voi kertoa muutamia, muutamia seikkoja ja kommentteja. Kiitoksia puheenjohtaja. En puhu pitkään. Meillä on toisaalta etuoikeus kuulu, kuulua budjettivaliokuntaan ja tähän korkean tason työryhmään ja haluan myös kiittää puheenjohtaja Montia. Me arvostamme todella tapaa, jolla hän noudattaa mandaattiaan, joka ryhmälle on annettu ja hän pystyy vakuuttamaan hyvin ryhmän jäsenet metodista konsensushengessä ja varmasti saadaan myös tavoitteista konsensusta aikaan. Muutama kommentti. Ensinnäkin puheenjohtaja Monti tämän sanoikin, että kaikki, ja kaikki valiokunnan jäsenet tämän tietävätkin, mutta mielestäni tätä kannattaa korostaa. Kaikki, mitä on nyt tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana, vahvistaa sen, minkä Euroopan parlamentin budjettivaliokunta totesi, ja joka perusteli tällä tämän työryhmän, joka uudistaa omien varojen järjestelmää. Budjetti on tavallaan ne puitteet, josta piti sopia 2014-2020 kaudella. Tämä kehys on täysin riittämätön ajatellen unionin uusia tarpeita. Siinä määrin, että minun mielestäni ja tässä puhun budjettivaliokunnan jäsenenä, pitää sitten seuraava kysymys Onko monivuotinen rahoituskehys edelleenkin perusteltu? Voidaan sovittiin seitsemästä vuodesta ja kuitenkin ennakkoitumat tapahtumat tässä säätelevät toimintaa ja sitten tilanne on ihan puolessa vuodessa täysin muuttunut ja mielestäni todellakin pitää esittää kysymyksiä niin kuin tekin äsken epäsuosti viittasitte tähän komission valiokunnan puheenjohtaja. Eikö pitäisi täysin muuttaa tätä klassista budjettirakennetta EU-ssa? Me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, ihan niin kuin te sanoitte, tämä on varsinainen budjettikonstellaatio, valtioiden välinen talousarvion rakennelma, jolla rahoitetaan uusia tarpeita. Ja yhteisöbudjetissa, kun täytyy löytää varoja – jotta voidaan rahoittaa Junckerin suunnitelmaa tai Frontexin muuttamista todelliseksi ulkorajojen äh, valvontaharjoituksen elimeksi tai kun on kyse kehitysalusta Afrikalle tai vähähiilisyyden puolesta tehtävistä investoinnista, niin te puhuitte eurooppalaisesta yhteisestä hyvästä tavallaan. Ja ainoat tekijät yhteisöbudjetissa jotka ovat tavallaan pyhiä, joita on su- suojeltu seitsemän vuoden ajan. Ne ovat ne budjettikohdat, jotka jäsenvaltiot etukäteen rahoittavat 80 prosenttisesti. Ei enää ole mitään yhteisöbudjettia tässä, vaan tarinoidaan. Ja jossain kohtaa kyllä pitää sanoa tämä suoraan. Lisäisin vielä, että Brexit pakottaa meidät tarkastelemaan uudestaan tiettyjä asioita. Pitää lähteä näistä omistavasta valittuvat bruttokansantulon, koska ei ole enää yhdistynyt kuningaskuntaa eikä brittialennusta eikä mitään muuta kannusta, koska kaikki muut alennukset oli perusteltu alun perin brittien saamalla jäsenmaksualennuksella. Joten tämä on erittäin tärkeä seikka. Sitten toinen seuraus, e-, epäsuoras Brexit-seuraus, on varsin todennäköistä, että tulevina kuukausina tai vuosina tiettyjä poliittisia aloitteita tehdään, jotta voidaan aloittaa uusia poliittisia toimintoja tämän budjettikehyksessä ehkä vahvistetun yhteistyön muodossa sitten eilisiltainen mega-yhteiskuuleminen osoitti, että euroalueen valtiovarainministerit eivät kovinkaan paljon puolla tällä hetkellä euroalueen rahoituskapasiteettia, mutta muunkinlaisia aloitteita tullaan tekemään. Todennäköisesti puolustuksen kohdalla ja tämä sitten saa meidät tarkastelemaan Atenan kaltaisia välineitä uudestaan. Sitten ehkä energiakysymykset, silloin joudumme miettimään, missä määrin ETS-varoja käytetään, joten kaikki tapahtumat ovat osoittaneet, että täytyy tarkastella uudestaan tilannetta ja miettiä sen uudist- budjetin uudistusta. Ja ehkä kyseenalaistaa talousarvio tai muokata sitä monivuotisella tavalla. Tämä tulee sitten kansallisiin parlamentteihin, joita tapaamme syyskuun alussa. Tässä tilanteessa, jossa nyt ollaan, kun euroskeptisismi nousee lähes kaikissa maissa, ainoa keino, joka meillä on saada kansalliset parlamentit kiinnostumaan asioista, on osoittaa, mutta pitää ottaa esimerkkejä, antaa lukuja siitä, että jos sovelletaan toissijaisuusperiaatetta ja pidetään kiinni EU-toimielimistä, niin jos yksi euro käytetään niin yhteisötasolla, niin sitä kautta voidaan säästää. Tai ainakin verotaakka vähenee veromaksajien kohdalla. Ja vielä useammin voidaan säästää rahaa kansallisella tasolla, joten voidaan sitten toivoa, että EU, kun EU puuttuu asioihin, niin voidaan keventää hiukan verotaakkaa veronmaksajien kohdalla. Sehän tietysti kokonaistaakka on silti aina sama. riippumatta siitä, millä tasolla verotusta kannetaan. Olen aika suuttunut Euroopan komissiolle tästä asiasta tällä hetkellä, koska nyt puolitoista vuotta että korkean tason ty- työryhmässä tai tässä budjettivaliokunnassa olemme pyytäneet, että komissaari ryhtyisi toimiin tai antaisi tämän tehtävän tietokohdassa tuomioistuimelle tai Euroopan äh, tilintarkastustuomioistuimen verkostolle, mutta emme ole nähneet minkäänlaista tällaisesta. Ja jos emme voi tällaista osoitusta e- esittää, niin meidät kyllä murskataan kansallisten parlamenttien toimesta sitten, kun alamme tehdä ehdotuksiamme. Sitten vielä yksi kommentti tapaami, tapaamisesta kansallisten parlamenttien kanssa. On todella toivottavaa, että tässä yhteydessä Euroopan parlamentin jäsenet puolustavat eurooppalaista visiota. Eihän meillä kaikilla tietenkään ole samaa näkemystä siitä, mitä Euroopan politiikan pitäisi olla, mutta meillä kaikilla on oman näkemyksemme yhteistä eurooppalaista edusta. Tämä on tavallaan meidän lisäarvoamme. Ja kun näitä on sitten kansallisia kantoja, ja kun ollaan lähellä jopa nationalismia, ja tällainen näkyy yhä enemmän niin on, on välttämätöntä, että estetään myös tällainen eurooppalainen näkemys, ja sitä pitää vahvasti puolustaa niiden kohdalla, jotka edustavat EU-toimielimiä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja De Pre saa puheenvuoron, koska herra Lewandowski on poissa. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensi alkuun sanoa, kuinka iloinen olin, kun kuulin Montin puhuvan tämänhetkisessä suhdanteessa, jossa vallitsee eh, epäröinti ja valitukset ja huolenaiheet. Teidän viestinne vaikutti aivan erityisen positiiviselta. Ja sieltä jäi mieleen se, että te ette halua kriisin edessä luovuttaa, vaan kääritte hihat ylös ja nostatte kunnianhimon tasoa. Eli onnittelut hyvästä asenteesta ja olen iloinen, kun kuulin teidän sanovan, että tämänhetkisestä kontekstista, kun lähdetään liikkeelle ja kun otetaan haasteet e, huomioon, niin te tulette pureutumaan tähän budjettikysymykseen. Teidän argumentointinne sydämessä näyttäisi olevan se, että budjetissa tulisi keskittyä eurooppalaisiin julkisiin hyödykkeisiin. Ja tämä on se Kopernikuksen vallankumous, jota me tarvitsemme. Yksi suurista julkisista hyödykkeistä on sellainen, joka ei maksa kuitenkaan kaikista eniten. Te puhuitte sisämarkkinoista. Se joka mahdollistaa suurimmat hyödyt ja joka mahdollistaa sen, että Norja voi maksaa kassaan, koska se hyötyy järjestelmästä. Tämä on ensimmäinen asia, jonka, josta voimme ottaa opiksi. Sanoitte myöskin, että turvallisuus, sen tulisi olla eurooppalainen julkinen hyödyke. En puhu ulkoisesta turvallisuudesta, vaan sisäisestä turvallisuudesta sisäinen turvallisuus ei välttämättä ole miljardien kysymys, vaan tässä on kysymys politiikan järkevyydestä. Jos tiedustelupalvelut vaihtavat tietoja asianmukaisella tavalla, jos meillä on menettelyt, joissa toisin kuin nyt, niin kun joku jossakin havaitsee jotakin, saattaisi tämän muiden maiden tietoon, niin sitten vältyttäisiin siltä, minkä näimme Abdeslamin ja Pariisin tapauksessa. Eli tämä logiikka on hyvin positiivinen logiikka. Minulla on kuitenkin kysymys. Ymmärsinkö väärin, jos sanon, että pyritte löytämään tulovirtoja, jotka juontaisivat juurensa suoranaisesti politiikkaan? Siis oletteko sitä mieltä, että toisin kuin tämänpäiväisissä talousarvioissa, jossa määrärahat ovat aika lailla pieniä yksittäisinä, niin oletteko tätä, oletteko tätä mieltä vai onko tämä mahdollinen tie, eli identifioitaisiin määrärahoja, joilla politiikkoja rahoitettaisiin. Eli tämä on kysymys, joka minun mielestäni on mielenkiintoinen talousarvion tasolla. Ja sitten vielä yksi asia, joka itse asiassa on kysymys. Kiinnititte paljon huomiota puheenvuorossanne 7. ja kahdeksannen syyskuuta konferenssiin kansallisten parlamenttien kanssa – ja vedin tästä itse sellaisen johtopäätöksen, että te haluaisitte tarkastella sitä, onko jonkinlainen eh, liikkumavara, jossa voidaan keskustella omista varoista. Eli ette varmaan keskustele yksinomaan modaliteeteista omiin varoihin liittyen, vaan minä sain sellaisen vaikutelman, että te haluaisitte tietää, löytyisikö kansallista parlamentista hyväksyntää sille, että tähän suuntaan lähdettäisiin? Eli tässä, herra Monti, kommenttini tässä vaiheessa ja onnittelut teille. Kiitos. Kolme puheenvuoropyyntöä. Pyydän teitä puhumaan niin lyhyesti kuin mahdollista, koska 11.30 vastaanotamme kollegamme Ekon valiokunnasta jotta keskustelemme niistä kompromisseista tarkistuksiin, joita Böke ja Beres eteemme tuovat. Ensimmäiseksi herra Donano. Kiitos puheenjohtaja. Minä myöskin arvostan tätä puheenvuoroa ja niitä toivon säikeitä, joita sieltä löytyi. No julkishyödykysymys on otettu tässä etualalle, mutta tästähän on puhuttu jo pitkään ja haluaisin sanoa, että tänä päivänä asia on kiireellinen ja teidän raporttinne ei ole vielä loppupiste tämän asian käsittelylle. Eli minulla on kysymys, koska todennäköisesti raportti pakottaa komission tekemään ehdotuksia, niin teidän kannaltanne voivatko nämä ehdotukset saada yksimielisyyden taaksensa vai joudutaanko sitten tappelemaan ja lähtemään vapaaehtoisten ja ei-vapaaehtoisten maiden tielle? Muchas gracias, presidente. Muy rápido. Eh, señor Monti, es verdad que... Kiitoksia vain lyhyesti. Mm, herra Monti, olittekin oikeassa, oikeassa, että sen, se mitä totesitte on kyllä hyvän pätevää. Ja totesitte myös sen, että puhuimme täällä kunnianhimoista tavoitteista omien varojen osalta. Ja se on tärkeää tietenkin. Totta kai olen huolestunut, kun näen, että jäsenvaltiot, heillä on aivan toisenlainen näkökulma asioihin. Ja eilen meillä oli keskustelumaisuus valtiovarainministeriön kanssa. Urgente. Myös kiireellisistä tarpeista eikä kyllä liikaa tahtoa löytynyt edetä, mutta totta on, että todellisuus on osoittanut, niin kuin herra Lamasurkin sanoi, energiapolitiikka, postpolitiikka, maahanmuuttopolitiikka, terrorismin vastainen toiminta, kasvu, se täytyy toimia myös EU-tasolla näiden kysymysten parissa. Ja kaikki tietenkään ei liity rahaan, mutta raha on kuitenkin varsin välttämätöntä. Tarvitsemme siis talousarviota ja siihen liittyviä omia varoja. Minä olen huolissani päätöksistä, joita neuvostossa tehdään. Aina siellä toimitaan pienimmän yhteisen nimittäjän puitteissa ja toimitaan kaikkein alhaisemmalla kunnianhimon tasolla. Ja toivon, että korkean tason työryhmän kautta onnistumme viemään näitä asioita eteenpäin, eikä, ja ollaan hiukan kunnianhimoisempia jatkossa. Monet omat varat ja muut verot ja tulot lähteet, ne kuuluvat tähän tulokoriin ajatellen budjettia ja tietenkin tämä liittyy myös euroalueeseen. niin Siitähän tulemme kohta keskustelemaan täällä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä muistan, silloin pari kuukautta sitten tulit tänne valiokuntaan ja kerroitte hieman harmaasti tästä ehdotuksesta. Nyt on tullut vähän lisää väriä tähän koska aika on edistynyt ja olette tehneet tietenkin työtä sen eteen, että väriä on saatu mukaan. Ja uskon, että tämä lopputue ei ole mikään harmaa tulos enää, vaan siinä on kaikki tarpeelliset asiat mukana. Niin. Ja haluan myös onnitella teitä, että olette laittaneet verkkoon nämä työasiakirjat, koska on hyvin tärkeätenkin meille, että kansalaiset tietävät asioista, eivät pelkästään asiantuntijat omista varoista. Siis on hyvä, että tässä on avoimuutta, että voidaan osallistua asiaan. Sisällöstä, tästä nyt en puhu paljon, vaikka olisi tietysti kerrottavaakin, olen samaa mieltä muiden kollegoiden kanssa ja olen samaa mieltä, että työ, jota teidän pitää tehdä jatkossa – niin meidän pitää pystyä löytämään uusia näkökulmia tekniikkaan omien malojen varojen luomiseksi ja näyttää Euroopalle, että olemme tällä hetkellä uudistumassa ja että haluamme investoida ja että tämä on Eurooppa, joka rakastaa kansalaisia. Emmekä voi vaatia pelkästään vain kansalaisia rakastamaan meitä, vaan me voimme pyytää tai todeta, että, että mekin rakastamme eurooppalaisia. Eli myös vaikka nuorisotyöttömyys, maahanmuuttovirrat, näiden suhteen pitää näyttää myöskin, että budjettiuudistukset antavat ratkaisuja unionissa näihin ongelmiin. Ja lopuksi minusta tässä Karl Sabalin jos oli hyvä. Te... No niin, me, meillä on taas sitten myöskin kotipuolessanakin puolue, joka on, on menee vähän helpontien kautta. Joten kiitos, kiitokset teille kyllä, että te olette tehneet työnne pyrkineet löytämään ratkaisuja asioihin ja otatte sen huomioon vastauksessanne. Ja sitten kysyisin vähän teidän tunteista, ei pelkästään meidän kanssamme, vaan myöskään sen suhteen, mitä kun te kirjoitatte tällä hetkellä. Eli mitä näkyy komission suunnassa? Mitä sieltä on tulossa? Minkälaista lainsäädäntöä tulossa? Onko siellä rohkeutta näkyvissä lähikuukausina? Ja entä sitten tunteine neuvoston suuntaan? Mitä hallitusten päämiehet eri, päämiehet eri maissa mitä he ajattelevat tästä. Eh, Madame Derrida. Uh, yes, Just one or two observations. Pari äh, huomiota vain. Pitää äh, edetä varo, va, äh, varovasti sellaisten ehdotusten kanssa, jotka uhkaavat lisätä kansalaisten verotaakkaa, kansalaiset, jotka kärsivät edelleenkin säästöpolitiikan seurauksista. Heiltä edellytetään yhä enemmän suurempia panoksia, kun ympärillä, ympärillä työttömyys kasvaa entisestään. Muistamme vaikka maito, maito, kriisi, 500 miljoonan interventiorahoja tarvittiin omiin, oman alueeni viljelijöiden mielestä. Maidon tuotteen Nämä olivat hyvin pieniä silakoita joulukaloiksi. Tämä äh, tällaisen idean markkinointi kansalaisten suuntaan on, on tietenkin mm, turhanaikaista, jota nyt tietysti Brexit toki vielä vähentää myötä. Meillä on tällaisia äh, ad hoc äh, välineitä, jotka ovat vain tällaisia hätäapura instrumentteja, joita sit, jossa avoimuuskin on vähän niin ja näin, jota sitten äh, investointipankin kulisseissa sorvataan. <clears throat> Meidän pitää äh, pyrkiä saamaan äh, EU-budjetti paremmin avautumaan jo kansalaisille. Ja nyt kun lähdetään tätä, näitä omia varoja rukkaamaan uuteen uskeen, niin kansalaisten mieli hämärtyy vaan entisestään. Tietenkin pohjimmaltaan pitäisi varmistaa se, että kaikki taakka jaetaan tasapuolisesti. Kiitoksia. Vain yksi kommentti teille, puheenjohtaja. Sanoitte, että unionin talousarvio on toisaalta EUn talousarvio, josta me olemme vastuussa budjettivallan toisena käyttäjänä, mutta kyse on myös kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin yhdistämisestä tavallaan ja vahvistamisesta ja 7.8. konferenssin yhteydessä. Eikö voitaisi välittää sellainen viesti, jotta se, miten äh, julkisia tilejä laaditaan ja äh, päätetään tuloista ja budjetin laatimisesta, niin voitaisiin harmonisoida kaikkea tätä työtä ja uskaltaisinko, uskaltaisinko jopa sanoa, että standardoitaisiin. Näin voitaisiin helpottaa asiakirjan luettavuutta, koska nythän on tätä suurta erilaisuutta. Tämä suuri muutos, jonka haluaisimme budjettikalaksissa aikaan, sen pitäisi maasta se, että voidaan tehdä tämä ratkaiseva etapin vaihdos. Puheenjohtaja, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä ja kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä, niitä, jotka puhuivat ja muita siitä, että kuuntelivat ne periaatteet, jotka otitte esille, yhtenäisyys ja ymmärrettävyys, minun mielestäni ovat todellakin avaintavoitteita. Ja tämän viimeisimmän huomioon kautta lisää sitten vielä metodikysymyksen, joka ehkä edesauttaisi siinä, että asetettaisiin samalle viivalle tai ainakin vertailukelpoisemmille viivoille EUn talousarvio ja kansalliset talousarviot, jotta sitten voitaisiin puhua jäsenvaltioiden kokonaisrahoituksesta. Minun mielestäni on aivan oikein ajatella, että viesti, jota interparlamentaarisesta kokouksesta saataisiin, olisi nimenomaan tämän suuntainen viesti. Minä haluaisin paljonkin kiittää puheenjohtaja Lamassuuria. Hän, hän on hieman enemmänkin kuin korkean tason ryhmän jäsen. Hänen ajattelutapansa on äärimmäisen selkeä ja hänellä on paljon kokemusta ja täten hän on inspiraation äh, huomattava lähde. Ja minun mielestäni se, että herra Lama Suuri ja muut edustajat, jotka parlamentti on nimennyt ryhmäämme, heidän läsnäolonsa varmistavat sen, että ajatuksetkin keskustelevat keskenään parlamentin ja ryhmän välillä. Ja tämä on minun mielestäni hyvin tärkeää. En aion nyt mennä tässä Lamassurin esille ottaviin asioihin, koska tässäkin asiassa olemme samalla aaltopituudella. Ja todellakin seuraukset Brexitistä – Brexitin vaikutukset talousarviokeskusteluihin. Ne saattavat olla huomattaviakin. Hän puhui loogisesta äh, Brexit-seurauksista, eli jos Iso-Britannia ei ole alennuksia No en ihan usko siihen, että tämä nyt näin yksinkertaista olisi, mutta jonkinlaista logiikkaa tästä löytyy kyllä. Sitten yksi kohta, jonka haluaisin mainita. Ja joka liittyy, no itse asiassa kaikkiin kysymyksiin. missä me poliittisesti olemme, mikä meidän mielestämme on poliittinen liikkumavara, minkälaisella äänellä toimielivet poliittisesti keskustelevat näistä asioista. Haluaisin Haluaisin sanoa tässä, että meillä on vain yksi huolenaihe. Minun mielestäni tämä ryhmä nimettiin ja jostakin syystä minut nimettiin tämän ryhmän puheenjohtajaksi. Ja syynä mielestäni oli se, että toimielimet halusivat kuulla meidän suustamme totuuden No me tiedämme, kuinka vaikea totuuden löytäminen on, mutta ainakin tarkkoja arvioita totuudesta. Eli toimielimet ovat, ainakin kun pyysivät minua tehtävään, niin toimielimet varmaankin olivat tietoisia siitä, että kun olin komission jäsen, niin en koskaan epäröinyt käyttää komission täytäntöönpanovaltaa täydessä mitassaan huolimatta niistä reaktioista, joita jäsenvaltioissa ehkä tästä syntyisi. Ja minun mielestäni ainoastaan, jos käytetään täydessä mitassa valtaoikeuksia hyväksi, niin ainoastaan silloin Eurooppa voi tehdä sen, mitä kansalaiset siltä odottavat. En ole vakuuttunut siitä, että itseruoskinta, siitä olisi mitään hyötyä. Se on kovin yleistä niiden keskuudessa, jotka EU-instituutioissa tekevät työtä. Me emme tiedä, me emme tiedä, minkälaista poliittista liikkumavaraa meillä on. Ja tajuan nyt, että minun täytyy lopettaa puheenvuoroni, koska teillä alkaa toinen kokous, mutta Hyvin nopeasti haluaisin kuitenkin vielä sanoa sen, että me emme tiedä, kuinka paljon poliittista liikkumavaraa meillä on, mutta meidän mielestämme osa meidän tehtäväämme on pyrkiä lisäämään poliittista liikkumavaraa, jotta parlamenttien kanssa järjestävä konferenssi ei ole yksinomaan tilaisuus, jossa tutkitaan sitä, kuinka paljon tai vähän poliittista liikkumavaraa on, vain että konferenssi, kuten myöskin meidän loppuraporttimme, niiden tehtävänä on pakottaa ihmisiä miettimään seuraamuksia ja pikkuhiljaa laajentamaan sitten poliittista liikkumavaraa. Pahoittelen sitä, että en voi nyt syvällisemmin mennä näihin eri kysymyksiin. Ne ovat kaikki hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. En ollut tietoinen siitä, että toin tänne toivoa. Tämä menee paljon minun mandaattini ulkopuolelle, mutta olen iloinen siitä, että jonkinlaista varovaista luottamusta täällä on aistittu ja haluaisin kiittää teitä kaikkia huomiostanne. Merci Mario Monti. Kiitoksia Mario Monti. Tätä kautta on on mukava lähteä rauhallisin mielin lomalle ja voimme valmistautua rakentavassa hengessä jatkotyöhön. Odotamme siis suurta muutosta budjettikysymyksessä.